Ja. Anni. No niin. Hyvät kollegat. Tervetuloa kokoukseen. Tämän viikon kokoukseemme. Ja aivan erityisesti toivotan tervetulleeksi komissaari King Quinnin joukkoomme, joka hän hänen kanssaan keskustelemme työjärjestyksen kohdassa neljä. Sitä ennen pari pakollista asiaa täytyy hoitaa. Ensinnäkin kysymys esityslistasta. Yksi kohta muutetaan, nimittäin kohta viisi ja kuusi vaihtavat paikkaa. Se ei liene ongelma kenellekään, tästä jo puhuttukin. Ja sitten pöytäkirjoistakaan ei ole mitään tiedustelua, jolloin se voidaan hyväksyä sille Tänään ehkä poikkeuksellisesti pitäisi sanoa pari lausetta ilmoitusasiana, puheenjohtajan ilmoituksilla. Samalla pyydän, että, että te otatte nämä asiat myös ryhmiinne käsiteltäviksi ja voin sitten asiaan palata myöhemmin takaisin. Ensinnäkin, voi veljet, se on ongelma, niin tiedän. Ei innovaatioita tässä asiassa. Ensimmäinen kohta on kolmikantaneuvottelut ERPstä on saatu päätökseen. Se oli suhteellisen työlästä ja rasittavaa. Myös Van Bremt esittelijämme ja monet muutkin kollegat olivat neuvotteluissa ja tärisivät siellä. Oli vaikeaa päästä sopimukseen neuvoston kanssa, koska siellä oli määrävähemmistö päällä, mutta kuitenkin saimme asian menestyksellä päätökseen ja haluankin kiittää kaikkia mukana olleita tehdystä työstä kukaan oikeastaan nyt paikallaan, heistä ei ole paikalla, se on harmin paikka. Toinen huomio, valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa viime viikolla Strasbourgissa meillä oli oikein pitkä keskustelu screening-sopimuksesta. Tästä puhutaan myös teidän niin Tästä haluan esittää vielä pari asiaa. Ensinnäkin on olemassa arvio, missä mitä tämä ensimmäisen käsittelyn, ensimmäistä käsittelyä koskeva sopimus hoituu. Se saattaa olla, tämä kuitenkin tulee yhä useammin esille, että asiat hoidetaan yhden käsittelyn myötä. Se tulee 70 prosenttia asioista. Ja se ei välttämättä ole oleellisen tärkeää, mutta olen yhtä lailla huolissani kuin ryhmien puheenjohtajat ovat asiasta puhuneet, nimittäin se, että täytyy olla tarkkana siinä, että ei tule yhä enemmän sopimuksia yhden käsittelyn, yhdestä käsittelystä. Se saattaa vaarantaa demokraattisen prosessin, koska yksittäisillä mepeillä on vähemmän mahdollisuuksia puuttua asian käsittelyyn. Ja se ei siinä mielessä ole hyvä. On kuitenkin ollut toinenkin asia, joka on perusteltu, nimittäin omnia valiokuntia, kuten esimerkiksi oikeusasiavaliokunta, jossa on hyvin paljon yksittäisiä yksityiskohtia, jotka eivät ole kiistanalaisia, vaan jossa on suuri enemmistö yleensä päätöksen takana. Tietenkin tällä, tässä tapauksessa voidaan edetä näin. Siinä äh, mielessä toteaisin, että on oikein, että tätä asiaa vielä viilataan. On oikea, että täytyy tehdä jotakin se täytyy välttää sellaiset asiat, joita ei voida toivoa. Ehkäpä sihteeristö voisi tehdä sen, että kaikille jäsenille vielä toimitetaan tämä, tätä asiaa koskeva työjärjestys, koska nimittäin silloin, kun tehdään sopimuksia yhdestä käsittelystä, niin siinä on tietty järjestys, josta täytyy pitää kiinni, tiettyjä askeleita täytyy noudattaa, ja se ei ole aina toteutunut näin. Silloin, kun meillä teemme, teemme sopimuksen yhdestä käsittelystä, niin meidän pitää huolta siitä, että sitä pelisäännöstä pidetään kiinni, ja siksi olisin kiitollinen, jos tästä vielä voitaisiin järjestää ilmoitus kaikille jäsenille. Sitten kolmas ilmoitus puheenjohtajan suulla Siinä puhuttiin pitkään ja hartaasti koordinaattoreiden kesken, nimittäin ympäristövaliokunnasta on tulossa oma mietintö, joka koskee komission ilmoitusta kasvihuonekaasupäästöistä. Ja valiokuntani nimissä sanomme, että olemme mukana kappaleen 115 mukaan. Tämä koskee niitä asioita, jotka kuuluvat meidän salkkuumme lähes yksinomaan jo viime kuussa on ollut eräitä ongelmia tältä osin minä ilmoitin tämä 51 artiklan ympäristövälikunta torjuu sen. Nyt täytyy neuvotella siitä, miten asiassa edetään. On ympäristövälikunnan puheenjohtaja Joo Lainenin kanssa olen ollut puheyhteydessä ja hän ehdottaa, että ole, käytetään artiklaa 50. Minä sanoin, että siitä voidaan puhua, jos on varmistettu sitä myötä, että, että me olemme myös toimivaltaisia tietyissä kysymyksissä. Se täytyy olla tismalleen määritelty, missä asioissa esimerkiksi, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt, kaikki ne, jotka liittyvät tutkimukseen ja teollisuuteen, niin silloin ja energia-asioissa me olemme toimivaltainen yksin. Sihteeristö on nyt saanut pyynnön kirjata ylös, että mitkä meidän sektorimme ovat, ja sitten ilmoitan sen ympäristövaliokunnalle ja pyydän, että sitten voimme sopia siitä, ja varmasti kompromissia, kompromissia voidaan äh, hakea, mutta vain silloin. Mutta ei voi hyväksyä niin, että kolme neljäsosaa asioista käsitellään, jotka ovat meidän salkkuja, salkkumme kuuluvia, että ne hoidetaan muualle. Tämä on nyt hyväksytty pari kertaa, mutta nyt täytyy olla hieman tiukempi tässä asiassa. Tämä oli se kolmas ja viimeinen ilmoitus puheenjohtajalta. Ja sitten tästä tullaan vielä ehdotus ja sitten se tullaan esittelemään vielä teille. Tässä on kollega Van Bremt. Onnittelinkin häntä jo kolmikantaneuvottelusta. Hän on saapunut paikalle. Hän voi ottaa tässä kiitoksen sanat vastaan. He, homma ei ollut helppoa, mutta loppupeleissä oli kuitenkin onnistunut. Ja hänellä on, minä olen oman osuuteni hoitanut, ainakin puheenjohtajan ilmoitukset. Ja ellei teillä ole mitään huomatettavaa, sitten voimme siirtyä kohtaan neljä esityslistalla, nimittäin joka koskee keskustelua Ruva Kiika Köykön Kilinin kanssa. Tutkimuksen äh, innovaatiotieteestä vastaava komissaari ehdotukseni on, että Kiikan Queenin toivotan tervetulleeksi. Hän lyhyesti tekee esityksensä, sen jälkeen asettaa kysymyksiä. Katso sitten myös kelloa, ettei tulla liian myöhään. Ja sitten komissaari voi vastata. Rova komissaari, olkaa hyvä. Tervetuloa joukkoomme. Kiitos, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. <clears throat> Chairman and members of the ITRA committee, I want to thank you for this opportunity. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja ja IFRA-valiokunnan jäsenet, haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Haluaisin antaa teille yleiskatsauksen Euroopan komission työohjelmasta vuodelle 2011 tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen alalla ja esitellä teillä innovaatiounionin lippulaiva-aloitteen, joka hyväksyttiin Euroopan komissiossa 6. lokakuuta. Vuoden 2020 tavoitteiden valossa seuraavan puitteohjelman pitäisi saavuttaa kestävän ja älykkään kasvun tavoitteet ja sen täytyy olla keskitetty yhteiskunnan haasteisiin. Meidän täytyy myös hyvin tarkkaan katsoa, miten voimme saada aikaan tarkeampaa, vahvempaa vaikutusta. Erityisesti meidän täytyy keskittyä eurooppalaisiin innovaatiokumppanuuksiin, mutta palaan niihin myöhemmin. Yksinkertaistaminen tutkimuksessa ja täytäntöönpanossa ovat avainkysymyksiä. Kahdeksannessa puiteohjelmassa emme saa unohtaa tavoitetta eurooppalaisesta tutkimusalueesta vuoteen 2014 mennessä. Seitsemännen puiteohjelman arviointi antaa meille myös hyviä elementtejä, kun haluamme kehittää kahdeksatta puiteohjelmaa. Tärkeitä kysymyksiä ovat, kuinka kahdeksas puiteohjelma rakentuu, mitä sen prioriteetit ovat ja miten sen tulisi palvella 2020 tavoitteita ja erityisesti innovaatiota, unio, innovaatiounionia. Ähm, sidosryhmien sidosryhmiä kuunnellaan jo aikaisessa vaiheessa ja tämä kuulemistilaisuus järjestetään järjestetään ajoissa komission ehdotukset, lainsäädäntöehdotukset annetaan vuoden 2011 loppupuolella. Tässä innovaatiounioni ehdottaa vuodelle 2012 eurooppalaisen tutkimusalueen puitteita ja poistaa esteitä rajat ylittävältä yhteistyöltä. Tarkoituksena on saada tämä voimaan 2014 mennessä. Eurooppalainen tutkimusalue kehitellään synergiassa muiden ohjelmien kanssa ja Eurooppa 2020 strategian yhteydessä, esimerkiksi digi- ja muiden ohjelmien yhteydessä digitaalinen agenda, nuoriso-ohjelma, teollisuuspolitiikka. Tämä puiteohjelma on tärkeä askel ja komissio tekee siksi täysin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ensin konsultaatioiden kautta vuonna 2011 ja sitten se ehdottaa Euroopan tutkimusalueen puite ehdotuksen vuonna 2012. Vuoden 2011 loppupuolella komissio aikoo ehdottaa eurooppalaista biotalousagendaa. Tämä äh, vaatii innovatiivista ja ähm, resursseiltaan tehokasta Eurooppaa ja korostaa äh, tällaisen biotalouden luomista vuoteen 2020 mennessä. Komissi- tässä tiedonannossa aiotaan katata, kattaa kaikki maatalouden biotalouden aspektit. Nyt haluaisin esitellä teille äh, innovaatiounionin lippulaiva-aloitteen, jonka komissio hyväksyi 6. lokakuuta. Perustuen moniin ehdotuksiin ja kommentteihin, joita saatiin sidosryhmiltä kuulemisessa ja ottaen huomioon vahvuutemme ja heikkoutemme EUn innovaatioekojärjestelmässä, aloitteessa on kymmenen tärkeää elementtiä. Komissio aikoo viedä eteenpäin mahdollisuuksia rahoituksen parantamiseksi. Se aikoo ehdottaa riskipääomaa äh, rahoitusta rajat ylittävästi. Toiseksi aiomme vahvistaa äh, olemassa olevia aloitteita. Komissio, joka ehdottaa äh, toimenpiteitä, jotta tutkimusalue saataisiin päätökseen 2014 mennessä, katetaan erityisesti eurooppalaisia kansallisia tutkimuspolitiikkoja ja poistetaan esteitä tutkijoiden liikkuvuudelta esimerkiksi mitä tulee eläkeoikeuksiin. Se tarkoittaa myös sitä, että maksimoidaan pääsy julkisin tutkimuksen rahoitukseen. Tarkoituksena on tukea Eurooppa 2020-strategiaa. Euroopan tutkimusneuvoston ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rooleja tulee vahvistaa. Komissio aikoo vahvistaa toimintojensa tieteellistä pohjaa yhteisen tutkimuskeskuksensa kautta. Kolmanneksi ensi vuonna komissio aikoo perustaa eurooppalaisen designin johtokunnan ja eurooppalaisen designin merkin, merkinnän. 2011 se aikoo ottaa käyttöön laajan tutkimusohjelman julkisella sektorilla – se aikoo nostaa sosiaalisen innovoinnin eurooppalaisten sosiaalirahastojen ohjelmien keskiöön. Viidenneksi komissio ehdottaa, että hallituksilla olisi omat budjettinsa julkisten hankinnoiden, julkisissa hankinnoissa innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Tällä tavoin luotaisiin ainakin 10 miljardin markkinat innovaatioille, jotka parantavat julkisia palveluita. Ja kuudenneksi ensi vuoden alussa komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksen, jolla nopeutetaan ja modernisoidaan standardisointia niin, että saadaan aikaan paremmin yhteen, yhteen toimivuutta ja parannetaan innovaatiota. Seitsemänneksi Euroopan tekijänoikeusjärjestelmää on modernisoitava. Jos EU-patentista päästäisiin yhteisymmärrykseen, niin yritykset säästäisivät 250 miljoonaa vuosittain. 2011 komissio tehdä ehdotuksen eurooppalaisista tietomarkkinoista liittyen patentteihin ja lisensointiin. Kuudenneksi rakennerahastoja ja valtionapupuitteita käytetään innovoinnin vahvistamiseksi. Komissio, joka auttaa jäsenvaltioita, jotta ne voisivat paremmin käyttää 86 miljardia rakennerahastojen määrärahoja tutkimukseen ja innovointiin vuodelle 2007-2013. Se aikoo myöskin ehdottaa puitteistoa rakennerahastoille, jotta ne keskittyisivät enemmänkin innovointiin ja vuonna 2019 julkisen rahoituksen puitteita aiotaan uusia. Yhdennäksi olemme äh, keränneet 25 indikaattoria, jotka perustuvat nopeasti kasvaviin yrityksiin ja eteen, ja tätä kehitellään seuraavan kahden vuoden aikana. Kymmenenneksi eurooppalaiset innovointikumppanuudet panostavat sidosryhmiin, jotka ovat eurooppalaisia, kansallisia, alueellisia, julkisia ja yksityisiä, jotta Euroopasta tulisi johtava maailmassa. Näillä kumppanuuksilla halutaan nopeuttaa tutkimusta ja kehitystä, koordinoida investointeja ja saada aikaan kysyntää. Komissio antoi, tulee antamaan tällaista siemenrahoitusta, jolla voitaisiin saada lisää rahoitusta sidosryhmiltä – ja erityisesti aiotaan keskittyä näissä kumppanuuksissa energiaan, älykkäisiin kaupunkeihin, liikkuvuuteen, veden käytön tehokkuuteen ja raaka-aineisiin. Ja voin varmistaa teille, että komissio aikoo tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta näistä kumppanuuskonsepteista voidaan keskustella ja tutkia mahdollisia e, kumppanuuksia. Tätä innovaatiounionin lippulaiva-aloistetta. Siitä keskusteltiin kilpailuneuvostosta 12. lokakuuta ja sen johtopäätökset eh, tullaan esittelemään seuraavassa kilpailuneuvostossa 26 marraskuuta. Nyt mielelläni kuulisin tämän valiokunnan näkemykset eh, eurooppalaisista innovaatiokumppanuusista. Tiedän, että eh, teidän esittelijänne on eh, Rova Merkis ja teen mielelläni läheistä yhteistyötä hänen kanssaan. Innovaatio on avain kestävälle kasvulle ja oikeudenmukaisemmille ja vihreimmille yhteiskunnille. Ja toivottavasti puheenjohtaja Barroso ja minä saamme vahvaa tukea Euroopan parlamentista, jotta innovaatiounionista tulisi totta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Rova Helga Stierse. Eh, Kiitokset puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin ryhmäni ja itseni nimissä haluan kiittää siitä, että olette tulleet tänään tänne. Hyvin lyhyesti esitän kaksi kysymystä ja myöskin kommentin. Yksi, ensiksi kommentti. Me olemme sitä mieltä, että olemme tyytyväisiä siihen, kuinka olette Eh, aikaisemmin käynyt tällä, mitä olette näin sanoneet, ja myöskin kiitokset niistä eh, suullisista vastauksista, joita olemme saaneet, ja eh, erityisesti nämä 25 indikaattoria jotka mainitsitte innovaation osalta. Samoin myöskin tämä valvontaluettelo, jolla todellisia innovaatioita pyritään tarkastelemaan, niin mielestäni tässä ollaan todella käytännöllisesti menty eteenpäin, että on hyvin mielenkiintoista, mutta oikeastaan haluaisin esittää tässä kysymyksen, joka liittyy siihen, kuinka ITER-projekti on edennyt ja erityisesti sen rahoituksesta haluaisin kysyä. Kuten tiedätte, rouva komission jäsen, Komissio tiedonannossaan ITERistä on alun perin kertonut, että se aikoo korottaa 2,7 miljoonaa, miljoonasta yli 3 miljoonaan näitä ää, ää, ää, summia myöhemmin. Ja nykyinen komission ehdotus sitten onkin se, että lyhyellä aikavälillä ITERin rahoitus voitaisiin rahoittaa monivuotisten rahoituskehysten tarkistamisella ja myöskin yksi a budjettikohdalla seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. No, tämä prosessi tietysti etenee ja ehkä sitten lähdään pikkuhiljaa, mistä ITERin rahoitus tulee, mutta kuitenkin jos yksi A-kohtaa ja sen uudistusta käytetään, niin tämä on aika monimutkaista ja mm, hankalaa, jos näin että tätä ryhdytään e, käyttämään, koska itse asiassa kysymys ei ole infrastruktuurirahoituksesta tässä kohdassa. Ja senpä takia tämä tämä nykyisessä vaiheessaan, ITER nykyisessä vaiheessa itse asiassa asia on niin, että sitä pitäisi rahoittaa muualta. Kuinka siis takaatte sen, että seitsemännen puiteohjelman rahoitus taataan ja myöskin, että kuinka tämä alun perin suunniteltu rahoitus täytetään ja kuinka sitten Iteria rahoitetaan, koska olemme nyt tien haarassa ja, ja monasti olemme täällä valiokunnassa puhuneet tästä asiasta ja todellakin haluaisimme nyt saada hiukan selvennyksiä tähän asiaan. Ratsukalas. Äh, Ratsukalas. Kiitoksia. Rouva komissaari, kuuntelin teitä äh, kovinkin kiinnostuneesti. Ja tämä on kovin kiinnostavaa, mitä tässä äsken sanoitte. Haluan keskittyä kahteen asiaan ja esittää kaksi kysymystä. Ehkäpä en ole nyt oikein tietoinen asiasta, mutta tähän mennessä en ole vielä pystynyt selvittämään itselleni, mitä tarkalleen Lissabonin strategialle on tapahtunut. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, minä en tiedä, mitä voitaisiin sanoa, miten tämä strategia etenee ja mitä tuloksia sillä on ollut. Ja nythän on, on käyty keskusteluja 2020 asiasta ja haluan esittää tästä asiasta seuraavan kysymyksen. Strate- Lissabonin strategia on nyt kehittynyt edelleen eteenpäin. Tavoitteena on vuosi 2020 ja kuten sanottu, tähän mennessä mitään en ole vielä löytänyt, mutta huhuja kuuluu, joiden mukaan Lissabonin strategia ei ole kovinkaan onnistunut. Siksi haluaisinkin tietää, mikä, miten mikä tilanne vuoden 2020 suunnittelussa, osalta ollaanko opittu jotakin tästä strategiasta sen välttämiseksi, että ei asia mene pieleen. Toinen kysymys, komission tiedonannossa olen huomannut jotakin sillä puhuttu innovaatiounionista ja siinä sanottiin muun muassa, kohdassa 7.2, joka on kovin kiinnostava. Siinä on puhe siitä, että luotaisiin indeksi, joilla mitattaisiin innovaatioita, jotta ne olisivat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tämä on kovin kiinnostava asia. Sitten olen todennut, että komissio on vakuuttanut meille, että myös korkean tason työryhmän suulla, että kahdessa vuoden, kahden vuoden päästä saataisiin tällainen indeksijärjestelmä, jolla voidaan sitten äh, mitata. No, meillähän on jo omat matriisimme ja voidaan tarkkaan mitata, mitä halutaan mitata. Nimittäin sitä, että voidaan verrata innovaatioita, jolloin nähdään miten on investointu ja miten siinä on onnistuttu. Ehkäpä voitaisiin ottaa USA-indeksit käyttöön, keksimättä välttämättä pyörää uudelleen. Rova Ford. Thank you very much, and Commissioner. very... Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. On hyvä kuulla, että olette olleet niin kiireinen. Ensimmäinen kysymykseni liittyy puiterahoitukseen. Tämä on erittäin tärkeä eh, kysymys eh, tutkimukselle eh, ja tieteelle omassa jäsenvaltiossa, jossa tutkijat minulle aina usein kertovat, kuinka tärkeä tällainen rahoitus on. Olen työskennellyt seitsemännen puiteohjelman yksinkertaistamisen parissa. Haluaisin kysyä teiltä, kuinka aiotte mahdollisimman pian panna tämän täytäntöön. Yksi suosituksista oli se, että osapuolet voisivat käyttää yleisiä tilinpitokäytänteitä ja useat ovat huolissaan siitä, että jos käytetään keskiverto henkilöstökustannuksia, niin onko tämä yleisten tilinpitokäytänteiden mukaista. Toinen kysymykseni liittyy siihen, kun ryhdytte tähän työhön liittyy siihen, että voisimmeko saada tieteellisen neuvonantajan Euroopalle. Onko tämä edistymässä? Rova Mäkis. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. For... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte tänne esittelemään innovaatiounionin lippulaiva hankkeita on hyvin tärkeää, että pääsemme 2020 strategiassa tavoitteisiin. Minulla on pari kysymystä. Puhuitte siitä, että on tärkeää selventää kumppanuuden hallintorakenteita. Voisitteko hiukan selventää tätä eh, hallinnointia hiukan enemmän? Eh, kuinka tämä rakenne muodostetaan ja josko kyse on todella uudesta instrumentista, koska ymmärtääkseni kyse ei ole uudesta instrumentista, vaan uudistetusta instrumentista, mutta kuitenkin tässä on tällainen ikään kuin uusi, hienompi imago. Ehkäpä voisi tätä hiukan selventää. Ja kuinka parlamentti sitten on tässä mukana? Mainitsitte tämän, mutta tietysti tämä on meille avain kysymys. Kuinka siis tulemme mukaan innovaatiokumppanuuden rakenteita muovaamaan ja kuinka olemme mukana tarkastelemassa näiden haasteiden saavuttamista, vaikkakin mm, nyt olemme jo ne määritelleet vuodelle 2020, niin kysymys on kuitenkin ikään kuin tällaisesta mm, jatkuvasta virtauksesta. Saattaa olla, että haasteet 2020 ovat erilaisia kuin ne ovat nyt. Kumppanuudesta olen samaa mieltä kollega Kallasin kanssa siitä, kuinka oikein seuraamme kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kuinka pyrimme vahvistamaan niitä tuloksia, joita olemme jo aikaisempien kumppanuuksien puitteissa saaneet. Ja sitten hyvin olennainen kysymys, rahoitus, se kuinka kumppanuuksia rahoitetaan. Mainitsitte jo aiemmin kahdeksannen puiteohjelman, mutta ette maininnut SIP appia, CIPtä, innovaatio, ohjelmaa, aloiteohjelmaa, jos nyt hiukan liioitellaan, niin satoja tuhansia haaskataan tämän tyyppisen innovaation. Nyt, aiotaanko nyt pragmaattisemmin ja tehokkaammin luoda jokin uusi instrumentti, koska eikö tämä resurssien tehokkuus tarkoita myöskin rahoituksen tehokkuutta? Sitten sitten on keskusteltu, tai innovaatiounionissahan puhutaan myöskin tiedon siirrosta. Tämä on kysy- kysymys on viidennestä vapaudesta. Voisitteko hiukan tätä selventää, kuinka tiedon siirrosta, ähm, kuinka tiedon siirtoa voitaisiin innovaatiokumppanuuden tai rahoituksen kautta edistää, koska tämä liittyy todella pitkälti patentteihin ja ehkäpä myöskin yhtenäismarkkinoihin. Ja sitten ihan viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, että tuossa jo puhuitte siitä, kuinka voitaisiin houkutella paremmin lahjakkuuksia ja kuinka saataisiin huippuluokan yliopistoja. No, minä olen tässä aivan samaa mieltä, mutta kuinka tämä tapahtuu innovaatiokomission jäsenen taholta, eikä minkä takia koulutus, koulutuksesta, vastaava, inno, koulutuksesta vastaava komission jäsen ei ole tässä laajemmin mukana? Kulke Lambers. Uh, Kiitos puheenjohtaja, tervetuloa komissaari ja kiitoksia tästä innovaatiounionin paperista, koska se on minusta hyvin rohkaiseva. Aivan erityisesti aloitan näistä tavoitteista, jotka ovat näitä haasteita, joita te olette asettaneet äh, Euroopalle. Ne ovat hyvin valittuja ja keskustelua niihin. En olisi itse valinnut toistakaan linjaa. No sitten avoin pääsy tutkimuksen tuloksiin, jotka on, jotka on rahoitettu julkisella rahalla ja avaukset IPRllä, te keskittyy IRL ja IT. Nämä on standardeja. Mehän kaikki tiedämme, että standardit ovat kriittisiä. Ajattelemme vaikka sähkö, liikkuvuutta, sähköistä liikkuvuutta, ellei, ellei olla tarkkoja, niin Kiina määrää global standardit pikkuhiljaa. Nämä ovat hyviä kohtia. Haluan esittää muutaman huomion <clears throat> jotka, jolla tavalla tätä asiakirjaa voitaisiin parantaa hieman. Ä, ä, reagoin siihen, mitä äsken sanoit tästä, että saataisiin huippukyky ja huippulahjakkuuksia globaalista. Minusta vieläkin tärke- häiritsevämpää on se, että me emme pysty ottamaan näitä valtavia kykyjä, mitä meillä on Euroopassa, ajatellaan tätä nuorisoa. Se ei ole minun hommani, vaan joku muun kun näen, että nuoriso, myös maahanmuuttajanuoriso, tämä on sellainen resurssi, joka on oikeastaan käyttämätön. Ennen kuin ajattelemme äh, lahjakkuuksien saamisesta ulkopuolelta, haluaisin keskittyä siihen lahjakkuuksiin, joita meitä on täällä. Se on minusta hyvin tärkeää. Innovaatiokumppanuus, äh, se huoli, joka meillä on tässä, että on se, että tästä ei äh, ettei ajauduta vaan teollisuuden tukemiseen, koska todellinen kumppanuus on molempien sitoutuminen. Se on kaksisuuntainen tie, eikä vaan sellainen sitoutuminen, että annetaan rahallisia sitoumuksia Euroopassa. Ja sanoisin myös, että tämä on sellainen asia, jota me ehdotamme teidän komissaarikumppanille, joka hoidettiin taloudesta ja rahasta, koska puhutaan, kun puhutaan taloushallinnosta Euroopassa, että tästä tehdään, äh, makrotalouden epätasapainosta tehdään selvitys, siitä tehdään tulostaulu, ja minä äh, verohkaisisimme teidän äh, kolleganne Reediä, että he voisivat tutkia energiatehokkuutta yhtenä indikaattorina, jota täytyy seurata tarkkaan, että sillähän on kuitenkin suorat vaikutukset talouteen. talouteen. Teidän antamanne tuki olisi kovin tervetullut. Ja sitten Pilar puuttui tähän ITERiin. Oikeastaan minä Oikeastaan vetoaisin teihin kahdessakin mielessä, komissaari. Ensinnäkin te olette tilintarkastustuomioistuimen jäsen ollut, ja siinä on varmastikin jotakin sellaista, jota ei voida Meillä on kuitenkin sellainen projekti, joka ei ole vielä aloittanut, Se on maksanut kuitenkin aivan tolkuttomasti. Teidän täytyy ajatella varmasti jotakin sellaisen, että siinä hallinnointi hoidettu huonosti. Ja tämä aiheuttaa varmasti sen, että teidän pitää tarkkailla. Sitten äh, lisää keskustelun aihetta olen samalla teidän kanssa siitä. Te haluatte tuloksia. Periaatteessa te olette tuloshakuinen ihminen. Ja nyt mitä ITER voisi parhaimmillaan äh, toimittaa 50 vuoden päästä, jolloin kun minä ja ehkä tekin olette eläkkeelle jo, ja kun nämä kaksi teidän puolta yhteen, niin ehkäpä te haluaisitte olla vähän tiukampi tässä. Ehkäpä meidän pitäisi, ellei me lopettaisi tätä asiaa, niin ainakin voisimme jäädyttää sen muutamaksi vuosiksi pitääkö kommentti, minkälaisia kommentteja teillä olisi tähän? Good. Hyvä. Tässä nämä puheenvuorot. Kollega Kapajo. Thank you very much. Thanks President, thanks Commission. I would like... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia komissiolle Haluaisin toivottaa komission jäsen tervetulleeksi ja haluaisin onnitella komission jäsentä ja hänen palveluyksiköitään erittäin hyvästä asiakirjasta, jossa on tämä, lip, tämä lippulaiva-aloite. Erityisen iloinen olen näistä sosiaalisesta innovoinnista ja siitä konseptista, jota ei aikaisemmissa komission asiakirjoissa ollut ja myöskin innovointi julkisella sektorilla on erittäin tärkeää, että tänä päivänä otetaan julkisen sektorin innovointi mukaan. Mielestäni tämän asiakirjan heikko kohta on näissä välineissä, välineitä, joita on käytettävä tätä konseptia varten. Ja olen erityisen huolissani rahoitusvälineistä. EUn budjetti ei ole laisinkaan joustava. Meillä on nyt ongelmia ITER-ratkaisun kanssa. Odotamme budjetin väliajan arviointia. Väliajan arviointi, joka julkaistiin viime viikolla, on erittäin hyvä asiakirja, mutta se on pohjana tulevilla budjeteille. Se ei kosketa tämänhetkistä budjettia. Joten tämä tarkoittaa, että meillä on tämän me, meillä, on tämänhetkinen budjetti vuoteen 2013 asti ja se suunniteltiin muutamia vuosia sitten, kun sellaiset kysymykset kuten innovaatio eivät olleet niin tärkeitä kuin tänä päivänä myös kysymykset kuten ilmasto ja energia kysymykset. Meillä on nämä erittäin tärkeät prioriteetit Euroopalle, jotta voimme voittaa tulevaisuuden haasteet, mutta meillä ei ole riittävästi rahoitusvälineitä vuoteen 2014 asti. Ja olemme puhumassa vuodesta 2020, joten yleisesti ottaen Eurooppa 2020 strategia tulee saamaan vasta vuonna 2014 riittävästi rahoitusta. Onko teillä omalla alallanne mitään ratkaisua tähän ongelmaan? Tämä oli minun kysymykseni teille, hyvä komission jäsen. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla on vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä täällä paperilla. Voisitteko kaikki yrittää puhua hieman lyhyemmin ja ytimekkäämmin? kollega Nisterloi on ensimmäinen, joka yrittää. Dank u wel. In dit stadium uh, kunnen we dat ook wel, wel, wel doen. We krijgen genoeg gelegenheid om het... Kiitoksia. Me voimme myös tehdä näin. Kyllähän meillä on uusiakin mahdollisuuksia syventää tätä keskustelua ja laajentaa sitä. Ensinnäkin meillä on nyt tämä keskeinen lähestymistapa. Siinä on useista, kyse useistakin salkuista eh, komissiossa, jotka, joita tämä koskee. Tehän olette käytännössä tavallaan koordinaatiopaikalla komissiossa. Toinen kommenttini oli siis se, että ulkoisen, ulkoisten kumppanien ja sisäisten kumppanien yhteys ja niiden välinen yhteistoiminta, sen täytyy olla sellainen, että jäsenvaltiot joutuvat tekemään enemmän, koska eihän, eivätköhän kaikki voi olla eturi, eturivissä. Tämä on se ongelma pikkuisen, pikkuisen on Lissabonin agendan kohdalla, että ei ollut selvää, kuka tekee mitäkin. Nyt jos vaan nojaudutaan ikkunasta ulos ja kerrotaan tätä, puhutaan tästä lippulaivasta, me tarvitsemme tietoa, mitä välineitä, kuten myös rahoitusvälineitä tarvitaan. Se on ensimmäinen kysymys. No tässä puolimatkan, puolivälin arviointi, arvioinnissa puhuttiin rahavaroista ja muista välineistä, joita täytyy löytää. Tämä on yksi ratkaisumalli, tai voisi olla yksi ratkaisumalli. Ja innovaatio, innovaation keskittäminen tähän koko konseptiin. Tehän joka vuosihan tämä aloite täytyy sitten käydä läpi ulkoisten kumppaneiden kanssa, mutta mikä on teidän käsityksenne asiasta? Mehän haluamme tietoa ja innovointia, parlamentti on joka tapauksessa sen puolesta, mutta tärkeää on se, että meillä on oikea konsepti, jotta tästä ei jää sellainen paperitiikeri niin kuin Lissabonin paperista. Sitten kollega Herzog. Thank you, Chairman. Kiitos. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte ja puhuitte niin selväsanaisesti, vaan naiset siihen pystyvät, joten onnittelut. Minulla olisi useita kysymyksiä, joita haluaisin tässä ottaa esille. Budjetti ensinnäkin Kuinka saatte neuvoston mukaanne? Olemme nähneet vuoden 2011 budjetin osalta, mitä tutkimuksen kehityksen osalta, sen luvun osalta neuvosto teki yksi A plus myöskin viisi luvussa hallinnollisten kulujen ja muiden suhteen, kuinka neuvosto saadaan tässä mukaan, koska ilman rahoitusta ei päästä näihin tavoitteisiin, että te emmekä me vuoteen 2014 mennessä meidän kautemme loppu ja meidän on saatava todellisia tuloksia, koska tietenkään maailma ei lopu siihen, että Eurooppa epäröi. Minä puoltaisin kollegoita. Iterin osalta olen samaa mieltä heidän kanssaan, mutta meillä on hyvin suuri ongelma kaikkien sellaisten asioiden kanssa, jotka ovat suuria. Galileo, GMS, kaikki nämä jäsenvaltioiden rakenteita suuremmat hankkeet, ne aiheuttavat ongelmia ja ITER kuuluu niihin. Haluaisin kysyä näkemystänne, kuinka haluatte esimerkiksi Sfrilistien kanssa aiotte edetä. Toinen kysymyksenne, koska olen unkarilainen, niin en tietenkään voi välttää tätä kysymystä. Mitä mieltä olette siitä, kuinka Unkari puheenjohtajamaana voi onnistua innovaatiounin osalta ja kuinka epäilette, että tämä asia etenee tulevien kuukausien aikana? Ja mikä on näkemyksenne Euroopan innovaatioteknologian instituutti? Sehän sijaitsee Unkarissa. Minua kiinnostaa tietää, kuinka sitä voitaisiin käyttää paremmin, jotta saataisiin lisää tehokkuutta. Kuinka näette tämän asian ja nämä muut kysymykset. Kiitokset siitä, että olette täällä ja me haluamme olla teidän rinnallanne auttamassa teitä erityisesti sovittelumenettelyissä, kun nyt näitä leikkauksia on suunniteltu. Schön, kollegin Thompson. Kiitoksia Thompson. Danke, Herr Vorsitzender. Thank you very much for your presentation. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestänne. Hyvä komission jäsen, se oli erittäin mielenkiintoinen, oli mielenkiintoista kuunnella ja minusta tuntuu, että vihdoinkin Euroopan tutkimusohjelma uudistuu. Jo, sitähän on yritetty jokunen kerta aikaisemmin. Olen hyvin iloinen siitä, mitä sanoitte yhteistyötä innovoivien yritysten välillä rajat ylittävästi Euroopassa, koska mielestäni on aika, että ryhdymme käyttämään eurooppalaista lisäarvoa, vaihdamme kokemuksia ja siirrämme tietoa yhdestä maasta toiseen. Käytämme sitä kulttuurillista monimuotoisuutta, jota Euroopassa löytyy. Joten on hyvä, että meille on luotu puitteet sitä varten. Olen myös iloinen siitä, mitä sanoitte julkisista hankinnoista ja innovoinnista. Minun tietääkseni on ainoastaan yksi 27 jäsenvaltiosta, jossa on lainsäädäntö julkisista hankinnoista ja innovoinnista, ja tämä otettiin käyttöön yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2007 kaupan ja teollisuuden ministeri otti sen käyttöön, ja heillä on hyvin paljon kokemusta siitä, voisimme oppia siitä. Puhuitte Euroopan tutkimusneuvoston vahvistamisesta, olen tästä samaa mieltä, haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että eurooppalaisella tutkimusneuvostolla pitäisi olla suurempi osuus kokonaisbudjetista. Toiseksi puhuitte rakennerahastoista ja synergioista puiteohjelman kanssa. Tästä puhuimme hyvin paljon tässä valiokunnassa. Pitäisikö olla synergiaa erilaisten tukiohjelmien välillä. Minun tietääkseni emme ole nähneet kovin monia esimerkkejä tästä, joten olisi hyvin eh, mielenkiintoista ensinnäkin tehdä arvio ja eh, synergiasta puiteohjelman ja rakennerahastojen välillä ja katsoa, onko esteitä tai vaikeuksia ja sitten luoda jonkinlaiset puite puitteet, jotta tällä tavoin voitaisiin edetä. Ja lopuksi minä olen koordinointi naisten asiain valiokunnassa e, ja haluaisin tietää, aiotteko priorisoida naisiin liittyvää tutkimusta. Me tällä hetkellä valmistelemme mietintöä sukupuolesta ja tutkimuksesta EU-ohjelmissa. Kiitoksia. Kollega Polja. Thank you, and thank you, Commissioner, for your very detailed... Kiitos ja kiitos komission jäsen hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä niin Kolme kysymystä hyvin lyhyesti. Ensinnäkin eh, saman suuntaisesti, mitä kollega Ford sanoi. Me olemme kaikki hyvin huolestuneita niistä rahoitusvaikeuksista, joita jäsenvaltioilla tällä hetkellä on. Kuinka näette innovaatiounionin eh, ja toisaalta sen, että kahdeksas puiteohjelma voivat näitä nykyisiä ongelmia avittaa. Useat jäsenvaltiot liikuvat samalla maaperällä. Kuinka voisitte ehdottaa jotakin tapoja, jotta eurooppalaiset ohjelmat voisivat auttaa jäsenvaltioita toimimaan tehokkaammin ja keskittymään näissä harvoissa varoissaan tehokkaammin. Toiseksi innovaatiounionissa mainitaan myöskin strateginen teknologiasuunnitelma keskeisenä haasteena, mutta äh, haluaisin tietää, kuinka tämä suunniteltu suunnitelma sopii tähän innovaatiounioniin. Minkälaisia suunnitelmia teillä on näiden integroimiseksi yhteen? Äh, olisin iloinen, jos selventäisitte tätä seikkaa. Ja kolmanneksi, äh, yhteiskuntamuutokseen. muutokseen. Yksi sellaisista osa-alueista, joka on koettu hyvin tärkeäksi, on ikääntyminen. Ja mietimme tässä, kuinka innovaatiounioni voisi kertoa siitä työstä, jota komissio tekee nyt, kun ajatellaan kliinisiä kokeita ja niiden innovatiivista puolta tässä uudessa kliinisten kokeiden direktiivissä. Tiedän, että siellä varsin paljon työtä on vireillä ja haluaisinkin tietää, mitkä ovat keskeiset muutokset, jotka todennäköisesti näistä uusista kliinisten kokeiden direktiivistä on tulossa. Ja sitten lopuksi, koska ymmärtääkseni ne työstää tiettyjä erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät juuri kliinisten kokeiden kumppanuusohjelmiin, niin sen takia halusin ottaa tämän asian esille. Kollegin Tikau. Kollega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari teidän esityksestänne. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa, kun puhutaan innovaatiopolitiikasta. Uskon, että meidän pitäisi tuotkoja yhdessä pk-yrityksiä, koska se on, pk-yritykset ovat kuitenkin taloudellisen kehityksen moottori Euroopan unionissa. Ja silloin kun puhutaan rahoista, joita, jotka on jyvitetty tutkimukseen, niin toivoisin, että yhdessä pystyisimme lisäämään budjettia Galileo-projektin kohdalla. Valitettavasti nykyiset varat radionavigaattori, radionavigaatio ja satelliijärjestelmiin, niin niitä eivät riitä. Me emme pysty, emme pysty täysin käyttämään Galileo-projektia silloin, kun se on saatu finalisoitua, paitsi jos me pystymme varaamaan riittävät resurssit siihen. No, kaksi sitä kysymyksen. Nyt uskon, että keskustelu olisi laajempaa, jos te pystyisitte vastaamaan kysymykseeni. Tiedän, että meillä ei ole riittävästi aikaa, mutta minun kysymykseni koskee sitä äh, tosiseikkaa, että viime vuosikymmenen aikana valitettavasti teo, äh, Euroopassa on teollistuminen tavallaan heikentynyt. Euroopan unioni on pitänyt innovointijärjestelmät omalla alueellaan, mutta ne, se on kuitenkin siirtänyt kapasiteettia kolmansiin maihin, koska se on halunnut vähentää kustannuksia. Ja tämä on vissi riski silloin, kun innovaatiokapasiteetti ja tutkimuskapasiteetti ovat erillään toisistaan, niin silloin Euroopan unioni saattaakin menettää oman innovaatiokapasiteettinsa. Ja tässä minun kysymykseni sitten tuleekin. Miten te näette innovaatiopolitiikan yhdistämisen teollisuuspolitiikkaan Euroopan unionissa, koska uskon, että ne ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Ja jos suurin osa teollisuudesta siirretään muualle, muu, muu, muualle, niin uskon, että silloin me silloin Euroopan unionin innovaatiokapasiteetin riski on suurempi. Tämä on kuitenkin, meidän täytyy päästä kuitenkin tästä kriisistä ulos. Meidän täytyy asettaa kunnianhimoisia ja ekologisesti tehokkaita teollisuuspoliittisia tavoitteita ja tällä tavalla me pystyisimme luomaan hyviä työpaikkoja Eurooppaan. Kiitos. Koran Sisti, olkaa hyvä. It's your turn. No? Ai eikö? Sitten oli. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että kuuntelette parlamentaarikkoja niitä ongelmia, joita teille kerromme. Kolme huomiota. Ensinnäkin ITERistä. Haluaisin ilmaista teille kaksi huolenaihetta. Olen pahoillani siitä, että budjettinäkymät nyt tällä tavalla menevät tutkimuksen ja eh, energia- ja teknologianäkemyksen edelle. On hyvin tärkeää, että keskustelemme tästä poliittisesti, mutta on tärkeää, että, ja sanoinkin tästä jo puheenjohtajalle, että tämä ei nyt eh, jää pelkästään budjettivaliokunnan tehtäväksi, vaan meidän on todella nyt lähdettävä uuteen hyvään suuntaan ja meidän on oltava liittävästi tässä asiassa mukana. Sitten toinen ehdotukseni Tehän olette tieteestä vastuussa, arvoisa komission jäsen, ja me tiedämme, mitä suuria haasteita ihmiskunnalla on. Ja vastaukset löytyvät varmasti tieteestä. Meidän täytyisi työstää myöskin etiikan ja tieteellisiä syhteitä. Emme voi ajatella, eh, että eh, ne eivät kävisi käsikädessä. Tämä on nähty ydinvoiman alalla aiemmin. Haluaisin nähdä, mikä on sosiaalisten innovatiivisten kysymysten välinen side ja mikä on se eettinen viesti, joka tiede voi meille välittää. Sitten budjettineuvotteluiden näkymistä palaan siihen, mitä kollega Hall sanoi. Mitä mieltä olette siitä, että yhteisöllistettäisiin enemmän tutkimuspolitiikkaa, joka toisi lisää sisämarkkinoiden kilpailukykyä ja joka myöskin antaisi lisäpontta jäsenvaltioille? Kuinka siis kaiken kaikkiaan koko mantereella voitaisiin luoda joitakin siis vaikkapa yhteisten toimien, vaikkapa tulli- tai armeijoiden tai diplomaattisten edustustojen tai tutkimuksen saralla. Olen ehdottanut, että voitaisiin tehdä koko mantereen kattava tutkimus ja voitaisiinko tutkimuksen osalta ajatella, että 27 kansallista tilitoimistusta ja eu tilitoimistusta voisivat tutkia näitä eri yksikköjä, joita me kenties 30 kertaa rahoitamme erikseen niin, että jollakin lailla saataisiin lisää yhteisöllisyyttä tutkimuspolitiikkaan koko mantereen mittakaavassa ja tietysti myöskin sellaisia mittakaavaetuja tilanteessa, jossa julkisesta rahasta on pulaa. Angeles. Sitten Angelis. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, olen tyytyväinen aloitteeseenne eh, myöskin, koska eh, sillä on muutamia erittäin mielenkiintoisia tavoitteita, innovaation ja tutkimuksen lisääminen, jotta huomioitaisiin globalisaation tuovat haasteet, erityisesti lisätä kilpailukykyä sosiaali- ja ympäristöpolitiikan kautta. Mutta esitän ne heti kolme kysymystä. Ensimmäinen. Innovaatiounionin suunnitelmassa aiotaan lisätä julkista rahoitusta ja uusia toimenpiteitä rahoituksen pääsyä varten. Tuoko tämä helpotuksia myös pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka aikovat investoida tutkimukseen? Toinen kysymykseni rakennerahastoista on erittäin tärkeää, että eri ohjelmilla on synergiaa, mutta mitä toimenpiteitä on, jotta voitaisiin nopeuttaa ja helpottaa näiden määrärahojen käyttöä? Kolmanneksi, kansallisessa politiikassa, kans, kans, kansallisessa politiikassa tehdään tällä hetkellä hyvin paljon leikkauksia tutkimuspolitiikkaan. Lisäksi on yksityisellä puolella vajetta Aiotaanko tässä ohjelmalla luoda, tai tällä ohjelmalla halutaan luoda 3,8 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kuinka ö, luulette, että näinkin erilaiset politiikat, jos ajatellaan sitä, mitä jäsenvaltioissa nyt, juuri nyt suunnitellaan, jossa leikataan koulutusta ja tutkimuspolitiikkaa. Kuinka näillä eri politiikoilla voidaan edistää kehitystä ja, ja tutkimusta. Ajattelen tässä nyt erityisesti nuoria tutkijoita. Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komissaari. Uh, ensinnäkin kommentti, sitten kysymys tänään aamulla, kun odotin lentokentällä. Se oli mainos, jos sanottiin, että Jack Daniels hamburilainen, se varsi, se oikea sellainen. Eh, en ole, en ole tämän, eh, Jack Daniels on viski ja tiedän myös hamburilaisen, mutta, mutta tämä oli se varsinainen, se, se todellinen Jack Daniels hampurilainen. Ja kommenttini onkin se, että ajan elämme tällaisessa, tällaisessa liioittelun eh, aikakautta. Me täällä Euroopassa meillä on, meillä on oma Lissabonin strategiamme, joka jonka mukaan pitäisi meistä tulla tämän vuoden loppuun mennessä tietoon perustuva kilpailukykyisin alue. Se me oikein onnistunut. Siinä sitten innovaatiounioni, joka kuulostaa tältä varsina, varsinaista Jack Daniels hampurilaiselta siltä oikealta. No, me, me en ole koskaan pystynyt selittämään mitään Euroopan strategiaa, Euroopan unionin strategiaa kenellekään äänestäjälle koskaan tämä epäileväisyys, joka syntyy näistä valtavista nimistä, joita eivät koskaan toteudu, niin, niin vaarana on se, että arvo, e, näiden kaikkien projektien arvo sen kun vaan heikkenee. Varsinkin, ja minun kysymykseni on tulossa nyt, ja varsinkin tällaisena aikana ja tulevina vuosina, jolloin kansalliset budjetit ovat tiukoilla, ja ne varmasti vaikuttavat silloin, kun puhumme e-, e-, tulevista EU-budjetista mitä sitten se käytännön rahoitus ja se, että saa päästä, päästään ylipäätään näihin tavoitteisiin. Tämä, tässä minun kommenttini ja kysymykseni samassa. Kollego Toijar. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän komission jäsentä hänen esityksestään ja myöskin siitä, että hän todellakin yrittää lihaselta tehokkuutta. Näen tämän siinä, että hän yrittää löytää uusia toimenpiteitä, yksinkertaisempia. Hän keskittyy välineisiin, koska usein meillä on erittäin hyviä myönteisiä tavoitteita, mutta meillä on suuria puutteita siinä, että löydämme oikeat välineet niiden tavoitteeseen. Ja sitten äh, hän haluaa myös, että äh, toimenpiteemme ja investoimme ovat tehokkaita. Olen erittäin iloinen näistä indikaattoreista, vaikka olen vähän samaa mieltä Judith Merkelsin kanssa näistä indikaattoreista. Joten pyydän, että jatkaatte tätä lähestymistapaanne, joka minun mielestäni on erittäin myönteinen. Minä halusin nostaa esiin erään kysymyksen, joka liittyy näihin kummankin asiaan, nimittäin tapoihin ja prioriteetteihin. Minun mielestäni kun on kyse suurista prioriteeteista, suurista haasteista. Meidän tulisi keskittää ponnistelumme sekä rahoituksellisesti että toiminnallisesti EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Tarkoitan tässä aloitteita tällaisia yhteisohjelmia, ja haluaisin tietää, mikä niiden lopputulos on. Ovatko nämä tapoja, joita haluaisitte tulevaisuudessa edistää. Äh, jos ajattelen suuria tutkimuksen aiheita esimerkiksi terveydenhuollon alalla, ne ovat asioita, joissa voidaan yhdistää eh, EUn ja jäsenvaltioiden ponnistelut ja tällä tavoin todella voidaan edistää äh, tutkimusta ja päästä ihan äh, käytännön asteelle. Koska joissakin aiheissa meidän tutkimuskapasiteetti on paljon alhaisempi kuin muualla maailmassa. Meidän täytyy todellakin yhdistää voimamme. Uskon, että jos Euroopan unioni, erityisesti komissio, tuo omiakin resursseja mukaan, niin sitten se voi vakuuttaa jäsenvaltiot paremmin tästä. Mm, jos kyse on pelkästään koordinoinnista, kuten yhteisohjelmissa, niin silloin on vaikeampi saada jäsenvaltiot mukaan. Ja toiseksi tämän sanoikin kollega, kun hän puhui etiikasta, tutkimuksesta, tieteestä. Minun mielestäni se, että puhutaan sosiaalista innovoinnista ja tämän aiheen ympärille ryhdytään pohtimaan asioita eri aihealueilla, niin se on erittäin hyödyllistä. Me tarvitsemme sosiaalista innovaatiota. Meidän täytyy pohtia uudenlaisia elämänmalleja, tuotantomalleja, työmalleja, kaikkea uusia ammattikuntia. Tämäkin voi parantaa meidän sosiaalista elämäämme. Kaikki tällaiset kysymykset, jotka liittyvät sosiaaliseen innovaatioon, ovat asioita, joita todellakin on syvennettävä. Kiitoksia. Ähm, Viimeinen puheenvuoro, herra Inshu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissaaria hänen tänne tulostaan ja myös tästä kattavasta esityksestä. Haluankin ottaa asian esille jonka nostin esille muutaman kerran aikaisemminkin, joka koskee tutkimuksen infrastruktuuria. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä komission asiakirjassa sanottu. Euroopan unioni on kyllä jonkin verran jäänyt jälkeen USAsta ja Japanista puhuttaessa tutkimuksen infrastruktuurista uusilla teknologian kehityksen sektoreilla, ja tämä saattaa muodostaa ongelman Euroopan unionin tulevaisuudessa. Samaan aikaan ainoa mahdollisuus Euroopalla tavallaan kuroa tätä kuilua umpeen on se, että laajennetaan e- tutkimusinfrastruktuuria e- e- kaikissa jäsenvaltiossa, jotta pystytään hyötymään näistä suurista eduista, joita on tarjolla. Nimittäin yhdistämällä tiettyjä kulttuureja tiettyihin kokemuksiin ja ammattitaitoon. Uusi, uudet jäsenvaltiot eivät ole päässeet hyötymään tästä adekvaatista tutkimuksen infrastruktuurista ja haluaisinkin kysyä komissaarilta vielä kerran, onko teillä komissiossa kaavailtu strategioita EU 2020 strategian yhteydessä, jotka liittyisivät siihen, että rohkaistaan tutkimuksen infrastruktuurin laajentamista uusissa jäsenvaltioissa. Projektit, jotka ovat nyt tällä hetkellä päällä tämän strategian kohdalla, liittyvät parempaan infrastruktuuriin tutkimuksessa, äh, tutkimuksessa sektorilla uusissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Täällä on vielä yksi lyhyt lisäkysymyksen kollega Maattisilta. Ich habe nämlich die magische niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen nämä maagiset sanat, olen pahoillani. Niin, nimittäin siis ennen kuin palaan tuohon, niin hyvä komission jäsen, te teitte erittäin läheistä yhteistyötä komission jäsen Tajanin kanssa – erinomaista, koska tällä tavoin yhdistetään yritykset ja tutkimus. Voimmeko odottaa, että hän antaa meille pian näkemyksensä toiselta puolelta, nimittäin miten yritys maailmasta, liikemaailmasta voitaisiin löytää silta. Innovoinnin puolella olisi mukava nähdä kummatkin näkökulmat. Ja Uno ehdin sanoa vielä, että kiitoksia hyvä komission jäsen lämpimistä sanoistanne. Minäkin odotan yhteistyötä kanssanne. E, tämä on tärkeä strategia. Minä en kannata Jack Daniels hampurilaisia, koska olen kasvissyöjä. E, kiitoksia kollegoilleni hyvistä kommentoista ja todella odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. No niin, nyt komissaari saa vastata kaikkiin näihin erilaisiin kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan. Muilta osin sitten voimme jatkaa tätä asian käsittelyä seuraavassa tapaamisessamme. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja tämä muistuttaa minua siitä keskustelusta, joka meillä oli komissiossa ja innovaatiokomission jäsenten ryhmässä, kun tätä innovaatiounionia perustimme, koska oli kilpailevia kysy, kysy, äh, pyyntöjä ja, ja kilpailevia prioriteetteja, jotkut olivat eri mieltä, niin että loppujen lopuksi meillä oli sitten asiakirja, joka lähti siitä, että meillä oli ainakin kaksi kertaa niin paljon tarvetta toteuttaa asioita kuin mitä alun perin, mutta nyt kuitenkin haluamme painottaa sitä, että haluamme lähestyä asiaa käyttäjäystävällisesti tässä asiakirjassa ja niinpä todella jo viime helmikuusta lähtien näitä asioita olemme pohtineet. Tämä viimeinen kysymys, Rova Markisin kysymys, kyllä olemme hyvin läheistä yhteistyötä tehneet herra Antoni Tajanin kanssa ja tämä on ollut hyvin tärkeää, kun ajatellaan sitä salkkua, joka hänellä on. nyt hän tietysti valmistelee eh, tätä teollisuuspolitiikan lippulaivaa ja hän varmasti näkee sitten, kun se hyväksytään, että on olemassa synergioita näiden lippulaivien välillä. Tämä on hyvin tärkeää niin, että näette hänet varmasti täällä varmasti piakkoin, koska hän varmasti myöskin haluaa keskustella omasta lippulaivahankkeestaan. Sitten aloittaisin vastaamalla tähän kaikkein vaikeimpaan äh, kysymykseen, joka minulla on ollut komissaari urani aikana, ja se on tämä ITER-kysymys kokonaisuudessaan. Fossiilipolttoaineet ovat noin 80 prosenttia äh, energiatarpeittemme tyydyttäjiä ja ne ovat myös yksi keskeisimmistä ilmastonmuutoksen aiheuttamista ja energian tuotanto fossiilisilla polttoaineilla siis on 20 prosenttisesti vastuussa myöskin CO2-päästöistä EU-ssa. 2009 lokakuussa neuvosto sopi siitä, että meidän täytyisi kasvihuonekaasupäästöjä vähentää 25 mennessä 80 prosenttiin. Ja tämä on suuri haaste meille kaikille, todella suuri, koska kaikki ovat tietysti mukana tässä haasteeseen vastaamisessa. Ja energiaturvallisuus tietysti on suuri haaste tulevaisuutta ajatellen Euroopassa. Ja olen sanonut jo aikaisemminkin, ja sanoin sen myöskin kuulemisessani, että on olemassa myöskin hopea luoti siinä, kun tällaista energiamiksiä Eurooppaa nyt suunnitellaan. Me tuemme siis energiatutkimusta, jotta tutkittaisiin kaikki erilaiset lupaavat vaihtoehdot, joita on olemassa. Fuusioenergia ja tämän tyyppiset skenaariot. En usko, että fuusioenergia voi jäädä ulkopuolelle ja uskon, että tämä todella tuo jotakin avainetuja meille tulevaisuus, näin ollen tulevaisuudessa fuusio tietysti myöskin riippuu paljon ITERin menestyksestä. ITERhän on, äh, kuten Rovalle Castillo sanoi, yksi kaikkein suurimmista tieteellisestä hankkeesta laatuaan, joita koskaan on polkaistu pystyyn. Ja sen takia se varmasti on hyvin luonnollista ja odotettavissa olevaa, että näinkin suuri hanke ja näin monimutkainen hanke kuin ITER todella myöskin eh, siihen liittyy tiettyjä riskejä, mutta suuret ajatukset tietysti myöskin liittyvät suuriin haasteisiin ja me olemme työstäneet ja edelleen jatkamme eh, helmikuusta lähtien sitä työtä, että saamme hyvän kunnollisen rahoituksen myöskin ITERille, mutta mutta ei pelkästään sen rahoituksen liity ongelmia ja sen rahoituspohjaan, vaan myöskin on ollut aika mittavia hallinnointiongelmia ITERin osalta ja FR kolmosen osalta. Ja äh, niin Barcelonassa kuin ITER-neuvostossakin esimerkiksi olemme pyrkineet näihin hallinnointikysymyksiin puuttumaan. Tämä on hyvin tärkeää ja voin sanoa, että kun ensimmäistä kertaa kävin Yhdysvalloissa maalis-huhtikuussa, niin tämä ITER oli yksi niistä kysymyksistä, joiden kanssa keskustelin ministeri Chung kanssa. Hänellä oli hyvin voimakkaita näkemyksiä. Hän halusi sitoumuksen Euroopasta, Euroopalta, että se oli yhtä sitoutunut ITERin kuin alusta lähtien ja oli todella iloinen, kun voin tämän sitoumuksen antaa. Mutta tuossa yhteydessä otimme myöskin sen faktan esille, että jos nyt haluamme tämän ihastuttavan hankkeen, niin sitä täytyy hallinnoida kunnolla. Ja me tarvitsemme tietysti kunnollisen hallinnon, ja näin on tehtykin niin ITER-neuvostossa hallinnoinnissa kuin FR, essäkin. Mutta tietysti meillä on tämä hallinnointivaje on olemassa eh, ja rahoitusvaje on olemassa, kuten sanoitte, ja neuvosto on pyrkinyt tähän, komissio on pyrkinyt löytämään nykyisten kattojen puitteissa löytämään siihen ohjelman sama myöskin kahdeksan, seitsemännen puitoohjelman puitteissa ja ajatuksena oli, että tämä kaikki rahoitus löydettäisiin seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja minusta tai komissiossa tämä ei ollut kestävä ehdotus ja oli hyvin tärkeää, että ettei seitsemättä puiteohjelmaa asetettaisiin näin suuren paineen alaiseksi, jos kaikki raha olisi pitänyt saada sieltä. Niinpä ehdotus, kuten sanoitte, tehtiin ja me olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus on tasapainoinen ja se on myöskin reilu ja me haluamme, että tämä ehdotus tulee toteutetuksi. Minä toivoisin jopa parlamentin tukea siinä, kun tätä ehdotusta viedään eteenpäin, koska kuten sanoin, niin mielestäni se on tasapainoinen ja reilu. Ja uskon, että se on ainoa tapa suojata yhteistä tutkimus, yhteisiä tutkimusprioriteettejamme. Ja tämä keskustelu tietysti jatkuu, tiedämme instituutioissa, saattaa olla, että näin vielä pitkään, mutta kuitenkin meidän on kuitenkin budjettiviranomaisen kahta eri haaraa ja niiden toimintaa ratkaisuja kunnioitettava. Ja meidän on taattava se, että tämä hanke jatkuu ja että sitä kehitetään. Olisi myöskin ihan reilua sanoa tässä vaiheessa, että yksi niistä seikoista, joita olemme pyytäneet, joita te olette pyytäneet minulta erityisesti, oli, että tarkasteltaisiin näitä kulukysymyksiä FREssä ja ehdotukset, joita on nyt sitten äh, saatu äh, tämän äh, projektimassan suitsimiseksi, niin ovat jo säästäneet yli miljoona euroa. Ja tämä tietysti liittyy liittyy siihen, minkä tyyppisiä koneenosia on etsitty. Ja itse asiassa tällaiset eh, pyrkimykset ovat vuosi 2008 vähentyneet huomattavasti ja näin ollen siis eh, paine helpottuu huomattavasti. Jos haluamme siis taata rakentamisen, eh, suuret tietosiirrot, fuusio, tuotantopuolelta ovat tarpeen ja uskon, että kolme neljäsosaa ITERin tarvitsemista Ähm, laitteista tulee Euroopasta ja tämä on todella suuri osuus, kun meillä on näitä suuria haasteita jäsenvaltioiden hallituksissa ja Euroopassa kaiken kaikkiaan työllisyyden saralla, niin että komissiolle tämän, äh, tätä, tätä menestystä mitataan sillä, kuinka kilpailukykyinen se on, kuinka paljon se tuo kapasiteetteja ja kuinka paljon se voi myöskin Eurooppa hyödyttää näin kaiken kaikkiaan. Jos sitten palaisimme ja en nyt eh, ehkä mainitse eh, kaikkia mepejä nimeltä, mutta tässä useita eh, kysymyksiä tässä tuli esille. Ensinnäkin tämä kumppanuus. Kumppanuus kumppanuuden eh, ta- tavoite on kaksinainen. Ensinnäkin haluamme su- su- tu- eh, sitoa tiettyjä eh, resursseja EU-ssa ja teollisuuden alalla, jotta todella saamme tällaisia nopeita läpimurkoja sellaisilla osa-alueilla elämässä, jotka ihmiset, josta ihmiset todella välittävät. Ja nämä suuret haasteet eivät pelkästään ole vain haasteita, vaan uskon, että ne ovat myöskin suuria mahdollisuuksia. Ekoteknologiat, uusiutuvat energiat, terveys, sairaanhoito, kaikki nämä ovat suuria globaaleja markkinoita ja tarkoituksena on tietysti myöskin uudistaa ja vahvistaa EUn teollista pohjaa ja samalla luoda myöskin uusia kestäviä työpaikkoja näillä korkean kasvun sektoreille tulevaisuudessa. Miksi sitten tarvitsemme kumppanuuksia? No, Varmasti ensisijaisesti siksi, koska äh, tähän liittyy kaksi tärkeää ongelmaa, jotka estävät meidän innovaatiosuorituksiamme. Ensinnäkin tässä on tullutkin jo esille kaikissa puheenvuoroissa se, että on liikaa sirpaleisuutta instrumenteissa EU-tasolla, jäsenvaltioiden tasolla. Hyvin usein äh, ei pyritä yhdessä työstämään näitä asioita. Ja senpä takia tämä hajautunut sirpaleinen tilanne eh, johtaa siihen, että emme tavoita kaikkia mahdollisuuksia, jotta tämä sirpaleisuus eh, katoaisi kumppanuuden kautta koordinoidaan paremmin, rationalisoidaan, virtaviivaistetaan ja yksinkertaistetaan paremmin olemassa olevia instrumentteja, kuten eh, eurooppalaista innovaatioteknologiainstituuttia, yhteisiä hankkeita ja eurooppalaisia tietoalustoja ja niin poispäin. Emme kuitenkaan vielä riittävästi saa näitä läpimurtoja myöskään markkinoille. Ja kumppanuuksien takana onkin sellainen ajatus, että pyrittäisiin pääsemään eroon innovaation esteistä koko tässä järjestelmässä, jotta vaikkapa sääntelyn esteet, standardisoinnin esteet ja tyyppihyväksyntäesteet esteet ja saataisiin juurittua pois ja voitaisiin käyttää paljon strategisemmin julkisia hankintoja esimerkiksi. Toisin sanoen, ja sanoin tämmöinen viime kerrallakin, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki sellaiset esteet, jotka nämä perustutkimuksen hienot ajatukset estävät pääsemästä markkinoille ja luomasta todellisia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Ei ole mitään syytä, miksi nämä esteet eivät voisi tulla tutkituiksi, vaikkakin tietysti tutkimus toiminta jatkuu. Tietysti tällä tavalla voimme voittaa aikaa ja kun sitten läpimurto on olemassa, niin ihmiset voivat sitten mahdollisimman nopeasti myöskin hyötyä siitä. Ja jälleen kerran kyse on nopeudesta Hallitusten ja valtioiden päämiehet keskustelevat kumppanuuksista joulukuussa, kuten tiedätte, ja kilpailukykyneuvostolla on ollut jo ensimmäinen keskustelu. Se oli oikein hyvä keskustelu. Viimeisimmässä kokouksessaan he tästä keskustelivat ja he pääsevät päätelmiinsä ensi kuun lopussa neuvoston kokouksessa. Ja me pyytäisimme heiltä tukea hyvin voimakkaasti näille kumppanuuskäsitteille, mutta myöskin näille pilottikumppanuuksille, joita haluaisimme saada käyntiin ähm, juuri äh, ikääntymisen osalta. Mistä näissä piloteissa sitten on kysymys? Kysymys on siitä, että tässä on hyvin tärkeä tavoite, tavoite, että että äh, saataisiin lisää terveitä elinvuosia keskimääräisen elinikään jokaiselle Euroopan kansalle vuoteen 2020 mennessä. Ja uskon, että ihmiset voivat ymmärtää tämän tavoitteen ja myöskin tukea sitä. Ja sen, siihen pääsemiseksi tarvitaan useita äh, hyvin äh, spesifejä työpaketteja esimerkiksi kuinka löydetään innovatiivisia ratkaisuja, kliinisiä testeitä, hoitoja, lääkkeitä, joilla voidaan ikään liittyviä kroonisia sairauksia hoitaa, tai kuinka voidaan myöskin kehittää uusia ATK-pohjaisia ratkaisuja ikääntyneiden ihmisten pitkäaikaishoitoon. Joku minulle sanoi, oliko se nyt toimittaja vai kuka, mutta hän kuitenkin sanoi, että aktiivinen ikääntyminen, terve ikääntyminen on aika tällainen pehmeä ja epämääräinen käsite, että siinä ei ole mitään todellista kumppanuutta, kumppanuuden sijaa. Ja minä hyvin voimakkaasti reagoin tähän, koska voihan sitä sanoa, että kysymys on jostakin hyvin pehmeästä ja epämääräisestä, mutta samanaikaisesti on muistettava, että tässä on valtavia etuja ja voi voittoja yrityksille saavutettavissa. Tämä on nöhty e- esimerkiksi jo ATK-teollisuudessa. Ne haluavat todella voimakkaasti olla mukana kumppanuuksissa, koska ne näkevät valtavia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa tällä osa-alueella kun kaikki nämä aloitteet sitten saataisiin käytiin, joilla voidaan auttaa ihmisiä elämään pitempään ja terveemmin ja itsenäisemmin. Ja tietysti jäsenvaltioille tämä on hyvin valtava mahdollisuus myöskin, koska tämä on valtavan paineen eh, kohteena julkisessa rahoituksessa joka jäsenvaltiossa, eikä tilanne tästä parane ensinkään, koska ihmiset ikääntyvät entisestään ja tietysti me haluamme ikääntyä terveemmin, terveempinä ja eh, itsenäisimpänä ja senpä takia nämä mahdollisuudet ovat olemassa eh, tämä taloudellinen osa-alue tässä kumppanuudessa on hyvin voimakkaasti läsnä. Se ei pelkästään vain auta eurooppalaista teollisuutta hyvin voimakkaasti, markkinat ovat massiiviset, ne ovat kasvussa, mutta se voi myöskin auttaa ihmisiä pysymään terveempinä ja tuottavimpina pitempään ja jäsenvaltioissa hyvin tärkeä kysymys on se, että myöskin potilashoidon kuluja voidaan alentaa niin, että tässä on hyvin paljon paineita julkiseen rahoitukseen myöskin, niin että toivon mukaan Euroopan parlamentti tukee täysin tätä kumppanuuden käsitettä, mutta myöskin näitä kumppanuus hankkeiden pilotteja. Tietysti kumppanuus on aika uusi juttu otettu, koska emme ole tällaista aikaisemmin tehneet ja sen takia olen ollut hyvin päättäväinen sen osalta, että meillä olisi ensiksi pilottikumppanuushanke, jotta hyvin tiiviisti voisimme tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, parlamentin kanssa tietysti myös tässä pilottivaiheessa jo Tämä koe, pilottivaihe saa sitten jatkoa ensi kesänä tiedonannon muodossa ja tiedonannossa otetaan sitten pilottivaiheesta opiksi ja luonnostellaan yksityiskohtaisemmin tämä e-, eurooppalainen innovaatiokumppanuus käytännössä voin jo kuitenkin nyt sanoa, että kyse ei ole uudesta virastosta tai mistään sen kaltaisesta rakenteesta, vaan kyse on tällaisesta kevyestä poliittisesta rakenteesta, jolla kumppanuutta voitaisiin ohjata ja jossa Euroopan parlamentti on mukana täysimääräisesti. Näin ollen kyse ei ole uudesta virastosta tai mistään tällaisesta uudesta äh, äh, byrokraattisesta äh, taakasta tai sen kasvattamisesta ei ensinkään. Voiko julkinen sektori sitten olla innovatiivisempi? No, uskon, että kyllä on olemassa äh, tällainen äh, tiukkuuden ilmapiiri äh, talouden saralla lähestulkoon kaikissa jäsenvaltioissa. Sen takia julkisen sektorin täytyy innovoida enemmän niin, että he voivat vastata näihin entistä suurempiin vaatimuksiin ja myöskin niihin odotuksiin, joita julkisilla sektoreilla ja julkisten sektoreiden loppukäyttäjillä on. Innovaatiounioni vaatii sitä, että ymmärretään paremmin ja myöskin kehitetään julkista sektoria paremmin ja meidän täytyy nyt nyt rohkaista ja myöskin antaa näkyvyyttä menestyksekkäille aloitteille ja myöskin vertailla niitä hyvin tehokkaasti. Tämä on myöskin hyvin tärkeä asia, esikuva-analyysi. Kuten sanoin tuossa alussa, kun puhuin, niin me olemme nyt ottamassa käyttöön pohjaksi äh, innovaatiolle tällaista äh, tutkimuksen innovaation suoritustulostaulukkoa, mutta samanaikaisesti olemme luomassa myöskin tutkimusohjelmaa sosiaalisen innovaation saralle. Ja tässä tarkastellaan äh, monitorointia, seurantaa, arviointia ja mahdollisia esteitä, joita innovaatioille on olemassa. Ja tarkoituksena me on myöskin tutkia jäsenvaltioiden tilannetta siltä osin, kuinka voitaisiin verkostoitua julkisen hallinnon johtotasolla, jotta voitaisiin käyttää paremmin parhaita käytäntöjä. Ja EU ja Euroopan komissio ovat tässä nyt ideaalissa asemassa, jotta he voisivat todella tuoda yhteen julkiset sektorit eri jäsenvaltioista ja saada ne todella ymmärtämään, missä missä eri jäsenvaltioissa parhaita käytäntöjä piilejä, että voitaisiin tämän tyyppistä tietoa saada eteenpäin. Se on hyvin elintärkeää julkisille sektoreille, niiden työntekijöille ja ö, johtajille ja erityisesti niille, jotka haluavat näitä parhaita käytäntöjä toteuttaa meidän pidä myöskään unohtaa potentiaalia, jonka julkiset hallinnot, julkiset hankinnat voivat innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta tarjota. Tämä tarkoittaisi sitä, että toimisimme tehokkaammin myöskin julkisissa palveluissa. Tietystikin tähän liittyvät tietyt julkishalkintojen tavoitteet, mutta on ähm, olemassa tiettyjä riskiratkaisuja. Äh, hyvin usein ei ole riittävästi koulutusta ja tietoa ja julkisissa hankinnoissa äh, niitä ei nähdä kovin usein poliittisena välineenä ja mielestäni tämä on valtavan suuri mahdollisuus meille käyttää niitä äh, poliittisena tai ikään kuin toiminnan välineenä. Innovaatiounioni asekirjassa vedotaan jäsenvaltioihin ja myöskin alueisiin hankkeisiin, että ne todella tältä osin myöskin pyrkisivät käyttämään rahaa tähän. Innovaatiokumppanuudet siis pohjaavat yhteisen ohjelmoinnin kokemuksille, e, erityisesti mitä on saatu keskushermosta rappeuttavista sairauksista ja kaiken kaikkiaan tieteellinen edistys pyritään saamaan nopeammin tuotteiksi ja palveluiksi, joita todella tarvitsemme. Sitten pk-yritykset. Kävin konferenssissa, joka oli varsin vaikuttava. Olin todella vaikuttunut. Konferenssi pidettiin Italiassa ja tässä maassahan on valtavasti PK-yrityksiä, mutta ne ovat vielä pienempiäkin kuin PK-yritykset. Ne ovat pikkuriikkisiä yrityksiä, joissa joskus on kolmesta viiteen työntekijää, jotka tekevät työtä ja haluavat kovasti innovoida, mutta hyvin usein heillä ei ole olemassa välineitä tai resursseja siihen. Ja tuossa konferenssissa oli vaikuttunut siitä, kuinka paljon pienen pieniä yrityksiä voivat antaa todella käytännön esimerkkiä siitä, kuinka he tekevät ihan ällistyttäviä asioita. He vievät ulkomaille näitä asioita. Ja PK-yritykset ovat todella Euroopan talouden selkäranka. Ja monet niistä toimenpiteistä, jotka niin asiakirjassa olemme ilmaisseet, hyödyttävät niitä. Ja muut toimenpiteet varmasti tulevat sitten myöhemmin ja auttavat edelleen PK-yrityksiä ja niihin kuuluvat muun muassa sellaiset toimenpiteet, joilla parannetaan rahoituksen parempaa saamista, rahoituksen saanti on todella vaikea kysymys jäsenvaltioissa ja EU-ssa kaiken kaikkiaan. Ja huomenna varmastikin teillä on mahdollisuus, jos nyt muistan oikein, käydä keskustelua Erika Mannin ja pää, tutkimuspääosaston pääjohtajan kanssa ja voitte keskustella tästä erityisestä rahoitusmekanismista. Tämä on todella hieno juttu muuttuu. Tällä äh, tavalla pyrimme auttamaan PK-yrityksiä, mutta äh, perusperiaatteena äh, tässä mekanismissa on ollut se, että tällä pyritään todelliseen suuren menestykseen ja meidän täytyy nyt toimia nopeasti tässä ja on hyvin tärkeää, että saadaan tätä varten myöskin lisävaroja. Ja uskon, että huomenna varmasti ymmärrätte, minkä takia tämä on erittäin tärkeää tällä hetkellä. Muita toimenpiteitä meidän on yksinkertaistettava tulevaa, äh, tulevia innovaation ja tutkimuksen rahoitusohjelmia ja tällä tavalla pk-yritykset erityisesti tästä hyötyä. Meidän on laajennettava eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa. Äh, se ei voi olla pelkästään vain teknologista innovaatiota ja meidän on rohkaistava äh, osallistumista innovaatiotoimintoihin myöskin sellaisissa pk-yrityksissä, jotka eivät tule teknologian alueelta. Ja tässä erityisesti haluaisin painottaa eurooppalaisen design johto kunnan äh, luomista, äh, johtokomitean luomista, koska, äh, ja samanaikaisesti myöskin tätä sosiaalista innovaatiopilottihanketta, koska nämä ovat sellaisia osa-alueita, joissa varmasti pk-yritykset ovat kuin kotonaan. Olemassa olevat järjestelmät ja EUn panos sen budjetin kautta voivat varmasti kasvattaa 20, 20, kertaistaa koko tämän potentiaalin. Me haluamme sellaisen järjestelmän, joka antaa mahdollisuuden myöskin saada aikaan rajat ylittäviä riskipääomaa yrityksiä ja, ja rahastoja. Haluamme, että innovatiiviset yritykset tulevat yhteyksiin sijoittajien kanssa, koska hyvin usein ongelmana on se, että ei löydy hyvää, hyvää yhteyttä. On olemassa yrityksiä ja toisaalta sijoittajia, mutta he eivät kohtaa koskaan. Mutta nyt meidän on hyvin tärkeää saada nämä eri osapuolet yhteen. Ja on hyvä mainita myöskin, että PK-yritysten rahoitusfoorumi on tässä ikään kuin yhteisenä alustana, jossa pyritään havainnoimaan sellaisia rahoitusongelmia, joita PK-yrityksillä ja innovatiivisilla yrityksillä on. Kaiken kaikkiaan todella haluamme keskittyä siihen, kuinka paremmin PK-yritykset tulisivat entistä enemmän mukaan ja kuinka voisimme auttaa niitä äh, tulemaan enemmän mukaan. On hyvin tärkeää sanoa jo nyt, että että ennen lokakuuta allekirjoitetut avustussopimukset osoittavat, että on yli 5 000 pk yritystä, jotka ovat mukana. Ja olemme antaneet todella mittavia summia. Kaiken kaikkiaan 30,6 prosenttia tämä näistä EU-varoista menevät PK-yrityksille, niin että huomaatte, että jatkuvasti PK-yritykset kasvattavat osuuttaan myöskin tutkimuksen ja kehityksen seitsemännessä puiteohjelmassa. Kansainvälinen yhteistyö on myöskin hyvin tärkeä asia. Meidän on entisestään taattava se, että eh, jatkamme tätä. Standardisointi on myöskin kansainvälisen yhteistyön asia. Yksi asioista, joka tuli esille vierailun Yhdysvalloissa erityisesti ministeri Lokin kanssa, oli se, että jos emme Euroopassa ja Amerikassa aseta tiettyjä globaaleja standardeja, niin joku muu tekee sen idästä päin. Ja tämä ei ole asia, josta me kovastikaan pitäisimme. Sen takia meidän on nyt, vaikka kilpailemme keskellämme, löytää tapoja, joilla voimme tehdä yhteistyötä myöskin tämän kilpailun edellyt, enna, edeltä auttamiseksi. Sen takia tulevien kuukausien aikana varmastikin joudumme miettimään uudelleen tätä standardien asettamista ja myöskin varapuheenjohtaja Tajani, joka on tästä asiasta vastuussa, vietetään asia voimakkaasti eteenpäin. se, kuinka pidetään tutkijat täällä, kuinka autetaan heidän liikkuvuuttaan ja uranäkymiä Euroopassa. Tämä on aina ollut todella komission keskeisiä kysymyksiä ja myöskin edeltäjäni Potocnik oli hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Tämä on asia, jossa minä olen varsin paljon mukana. Tämä kiinnostaa minua, koska on olemassa tiettyjä vuotoja ja tämä tulikin monien naistutkijoiden taholta esille alkupäässä uraa, tätä vuotoa tapahtuu ja samoin myöskin siinä vaiheessa, kun perustetaan perhettä, kun haluat tulla takaisin. Tämä ei ole kovin helppo ympäristö palata, niin että meidän täytyy pyrkiä luomaan parhaat mahdolliset tukirakenteet ja kannustimet, että naiset palaavat takaisin tällä tavalla työelämään, mutta meidän on myöskin tehtävä Euroopassa olevien tutkijoiden äh, elämä perheystävällisemmäksi niin, että ne hienot tutkijat, joita meillä on, haluavat todella elää ja tehdä työtä täällä. Ja meidän on myöskin rohkaistava tutkijoita EUn ulkopuolelta tulemaan tekemään työtänsä tänne. On hyvin hyvä, että tutkijat matkustavat, käyvät ulkomailla, mutta haluaisin, että he palaisivat. Ja meidän on todella tarpeen saada sellaisia toimenpiteitä, jotka kannustavat heitä palaamaan. Ja odotamme, että kun ERA on todella paikallaan että, ja meillä on Lissabonin sopimuksen pohjalta valtuudet siihen, niin varmastikin pyrimme luomaan sellaisen kehyksen, jotta saamme parhaat lahjakkaimmat tutkijat tänne ja saamme heidät pysymään myöskin täällä. Sitten yksinkertaistaminen Rova Kavaljon mietintö oli todella merkityksellinen osa äh, yksinkertaistamistyötämme. Hän luonnosteli yksinkertaistaminen elementit, joihin meidän on käytävä käsiksi. Ja meillä on ollut jo kolme aloitetta äh, yksinkertaimis äh, tiedonantomme puitteissa – Ähm, varanhoitoasetuksen uudistumisen osalta ja myöskin virheriskiarvioinnin osalta. Tästä asiasta on keskusteltu jo äh, monasti, erityisesti mitä tulee siedettävään riski ähm, riskikynnykseen, mutta haluan erityisesti täällä valiokunnassa sanoa, että tämä ei ole kovinkaan helppo asia käsitellä jossakin muissa valiokunnissa, mutta tämä on kuitenkin kysymys, joka on äärettömän tärkeä ja joka varmastikin vaikuttaa paljon jos meillä on tutkijoita ja tiedemiehiä, ja jos he käyttävät paljon vähemmän aikaa siihen, että he toimistossaan täyttävät tiettyjä lomakkeita, ja sen sijaan käyttävät aikaa enemmän laboratoriossa, jos he voivat tehdä todellista työtä, johon heidät on koulutettu, jota he haluavat tehdä, niin samalla meidän täytyy myöskin taata se, että pääjohtaja ja valvojat eivät käytä tätä valtavaa aikamäärää näiden pikkuriikkisten pienen pienien äh, rahasummien perään, siis että ei saata tätä, sitä, että kaikki voimin yritettäisiin pääsemään alle 2 prosentin alapuolelle, niin että tämä äh, syötettävien riskien määrä on tärkeä käsite ja äh, uskon, että täällä molemmat valiokunnat pyrkivät tätä asiaa hyvin yksityiskohtaisesti käsittelemään, jotta jotta löytäisimme tähän ratkaisun lopulta. Mutta olen myöskin sitä mieltä, ja tämä tulikin jo esille, kun puhuttiin keskimääräisestä henkilöstökustannuksesta, että me teemme hyvin voimakkaasti työtä sen eteen ja pyrimme löytämään ratkaisuja, kuinka voisimme tätä asiaa paremmin käsitellä ähm, sääntöjen osalta, myöskin pankkitilien osalta. Ja äh, myöskin könttäsumma mahdollisuuksien osalta, erityisesti mitä tulee PK-yrityksiin ja niiden osallistumisen auttamiseksi. Pääosaston yksiköt tekevät hyvin tiiviisti työtä toimenpide toteuttamistoimenpiteiden puitteissa, jotta taattaisiin se, että yhtenäisellä tavalla sovellettaisiin ja tulkittaisiin sääntöjä kaikkialla komission eri osastoissa Tämä on hyvin tärkeää. Me tarvitsemme vakaan pohjan, sen on oltava yhtenäinen, tulkinnan on oltava yhtenäistä ja myöskin soveltamisen on oltava yhtenäistä. Ja kaikki tämä varmasti auttaa vähentämään byrokratiaa, josta Rova Karvali jo puhuu mietinnössään. Mietintönne oli hyvin arvokas minulle komission jäsenenä ja myöskin yksiköille niin sillä tavalla, että voimme sillä tavalla määritellä ne osa-alueet, joita meidän täytyy erityisesti tarkastella, jos haluamme toteuttaa yksinkertaistamista Lissabonin strategiaa. Useat jäsenet ottivat sen esille. Se ei toiminut, minkä takia meidän pitäisi sitten ajatella, että innovaatiostrategia toimisi nyt. No, pari seikkaa tästä Lissabonin strategiasta. Meillä oli 3 prosentin tavoite ja onnistuimme säilyttämään sen innovaatiounionissa ja tämä oli hyvin tärkeää. Tutkimuksen ministerit hyvin voimakkaasti painostivat meitä, samoin myöskin muut sidosryhmät. Ja monet jäsenet jo mainitsivatkin, että tutkimusbudjetit ovat nyt suurissa vaikeuksissa jäsenvaltiossa, paineet ovat kovat ja tämän tavoitteen säilyttäminen auttaa varmasti yksittäisiä tutkijoita tätä taistelua jatkamaan joko pitämään entisellään tämä budjetti tai sitten jossakin tapauksessa myöskin korottamaan sitä. Tämä on hyvin tärkeää. Mutta samanaikaisesti tärkeää on myöskin se, miksi innovaatiounioni mielestäni toimii. Ensimmäistä kertaa nimittäin tutkimus ja innovaatio ovat nyt todella EU-politiikan keskiössä. Ne on sinne asetettu puheenjohtaja Barroson toimesta. Komissio on lähtenyt siitä, että tämä on EU-politiikan ydintä ja nyt meillä on EU-neuvosto ja äh, von Rampai keskustelemassa tästä asiasta myöskin äh, seuraavan kerran joulukuussa. Senpä takia äh, hallitusten valtioiden päämiesten täytyy päästä siihen, että tämä innovaatiokumppanuus todella toteutetaan, jotta miten Suomi teki, kun se oli valtavissa taloudellisissa vaikeuksissa 90-luvulla, sehän päätti, että se investoi erityisesti kaikki viimeisetkin penninsä tutkimukseen ja uskon, että meidän täytyy jäsenvaltioiden, eh, saada jäsenvaltiot toimimaan samalla tavalla, koska me tiedämme, että tämä suomalainen päätös sitten johti eh, Suomen siihen tilanteeseen, jossa se tällä hetkellä on. Niin että uskon, että meidän täytyy vakuuttaa eh, hallitusten ja valtioiden päämiehet siitä, että ne antaisivat tukensa innovaatiounionille tietysti myöskin, kun sitten tarkastellaan sitä, mikä on innovaatiounionin tavoite, tämä 3 prosenttia BKTstä, ja monet ottivatkin jo esille tämän innovaatioindikaattorikysymyksen. No tietysti Euroopan neuvosto on pyytänyt meitä antamaan vain yhden indikaattorin. No minä sanoin, että tuossa korkean tason ryhmässä, jossa puheenjohtaja oli Maskulei, että yksi indikaattori on tietysti ihan hyvä, mutta sitten kun tapasimme niin tulimme siihen tulokseen, että ei voida ajatella, että olisi vain yksi indikaattori, jolla tätä asiaa voitaisiin hoitaa. Ja äh, teemme hyvin läheistä yhteistyötä myöskin OECDn kanssa. The fact that we have as a member mentioned here star metric. Täällä eräs jäsen mainitsi Star Matrixin ja kysyi, että miksi tätä ei voitu käyttää. Korkean tasan paneeli oli aivan yksimielinen siitä, että se mitä tässä haluttiin mitata, niin sitä ei voitu mitata millään tavalla, mitä, miten nyt jo mitataan. Yhdistynyt Yhdysvallathan nyt työstävät yhteistä, yhtä indikaattoria ja paneeli suositti minulle, että käytämme kaiken aika, ajan, joka heidän mielestään on siis kaksi vuotta tämän e, indikaattorin työstämiseksi. Kuitenkin meidän mielestämme ei ollut sopivaa, että sanomme, että odotetaan vain kaksi vuotta ja siksi meidän tulee katsoa tätä e, innovaation tulostaulua. Se löytyy e, siitä siinä on liitteet, se on liite kaksi. Tässä, tässä katsotaan sellaisia kysymyksiä, kuten henkilöresurssit, avoimet järjestelmät, investoinnit, yrittäjyys ja taloudelliset vaikutukset. Ja me olemme sitä mieltä, että kaikki nämä elementit ovat sellaisia, että niitä tarvitaan tällaisessa innovaation tulostaulussa. Se ottaa huomioon sen, mitä meillä on jo nyt, ja tekee sitä ikään kuin tällaisen 360 asteen tulostaulun. Mielestämme nämä elementit ovat erittäin tärkeitä, jotta otetaan huomioon se tieto, jota tuolla ulkona on, jota tarvitaan. Nämä ovat ne kysymykset, jotka nostettiin esiin joita jäsenet nostivat esiin ja puheenjohtaja. Tiedän, että äh, kun tulin tänne kuulemistilaisuuteen, te sanoitte minulle, että äh, aika on vähissä ja minusta nyt tuntuu, tunnen tässä vieressäni, että teillä on se tunne, että olen, puhunut, että olen puhunut liian pitkään. Mutta tällä valiokunnalla on erittäin tärkeä äh, rooli, kun menemme eteenpäin. Menemme eteenpäin, emme ainoastaan Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Minä olen tavannut jo Unkarin tutkimus- ja innovointiministerin ja olemme jo keskustelleet siitä, miten innovointikumppanuudet otetaan käyttöön. Se tulee tapahtumaan Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana. Meillä on myös seitsemännen puiteohjelman väliaikaisarviointi toivottavasti tämän viikon loppuun mennessä ja sitten aloitamme työn kahdeksannen puiteohjelman valmistelun parissa. Tämäkin on asia, johon Unkari puheenjohtajavaltiona tulee olemaan erittäin sitoutunut. Ja tämän, vali, tämä valiokunnan kannalta olen sitä mieltä, että me emme voi hyväksyä sellaista innovointipolitiikkaa, joka ei keskity tavoitteisiin, jotta voisimme monitoroida edistystä. Tarvitsen teidän tukeanne. Innovointia voidaan saavuttaa ainoastaan, jos kaikki sidosryhmät osallistuvat tähän innovointiunioniin ja eurooppalaisiin innovointikumppanuuksiin. Se, että ne osallistuvat niihin, se on erittäin tärkeää ja sitä tarvitaan, jotta tämä, toiminta, tämä politiikka toimisi. Meillä on nämä suuret yhteiskunnan haasteet, joita yksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät yksin voi ratkaista ja tämän innovointikumppanuuden on keskityttävä näihin suurtiin, suuriin haasteisiin ja innovointikumppanuudet tarvitsevat tukea. Minä tarvitsen teidän tukeanne innovointiunionin kumppanuuden konsepteille ja toivon, että saan Eurooppa-neuvostolta joulukuussa vihreää valoa. Mielelläni tulen tänne takaisin puheenjohtaja, kun innovointiunioni edistyy, kun kumppanuudet kehittyvät erityisesti kun tämä pilottikumppanuushanke edistyy ja kun me sitten päätämme, mitä opimme näistä, millaisia hallintojärjestelmiä tarvitsemme. Kaikki tällaiset kysymykset ja uskon ja toivon, että saan teidän tukeanne tämän politiikan eteenpäin viemisessä. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Suuret kiitokset tästä informaatiosta, näistä tiedoista ja käyttämästänne ajasta. Myös vastauksen yksityiskohtaisuudesta. Ja näin ollen olemme päässeet aimaskeleen eteenpäin lähiviikkoina ja lähinnä kuukausina, ja kuukausina jatkamme tätä keskustelua. Paljon kiitoksia. Ja sitten seuraavaan kohtaan. So, we come to next point. Sitten seuraava esityslistan kohta, kuten sanottu, viisi ja kuusi ovat vaihtaneet paikkaa. Näin ollen otamme vanhan kutosen, joka on uusi viitonen, jossa on kysymys Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta uudesta versiosta. Herra Finn puhuu asiasta. Hän on esittelijämme. Eikö ole paikalla? Excuse me. Anteeksi. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aion esitellä teille tätä alustavaa lausuntoa tästä asiasta, koska on useitakin kysymyksiä, jotka ovat vielä jääneet auki ja vain vasta- vastausta ja aion nyt lyhyesti kertoa tästä menettelytavasta ja tämän varainhoitoasetuksen sisällöstä. Tehän tiedätte, että varainhoitoasetus on budjettimenettelyn selkäranka. Se sisältää kaikki periaatteet ja täytäntöpanon toimet Euroopan unionin budjetin tasolta. Se on horisontaalinen menopuolella ja myös tulopuolella. Normaalisti me teemme muutoksia varainhoitoasetukseen vuosittain – ja tämä on nyt aika, kun tehdään seuraava u- uudistus ja palaan sitten näihin asioihin hieman myöhemmin. Periaatteessa tämä ajatus varantanta asetuksesta siinä on tarkoituksena käyttää Euroopan unionin budjettia avoimemmin ja läpinäkyvemmin ja helpo, yksinkertaisemmin ja käyttää myös muita kuin EUn äh, budjetista tulevia varoja ja lisätä äh, vastuullisuutta, kun käytetään Euroopan unionin budjetista tulevia varoja, jotka ovat julkista rahaa. Nykyinen komission ehdotus haluaa lisää äh, joustavuutta budjettiperiaatteiden soveltamiseen ja haluaa virtaviivaistaa osapuolten yhteistyötä ja haluaa painottaa suorituspohjaiseen järjestelmään ja helpottaa myös kertakaikkiskorvauksia ja haluan myös painottaa valvontatoimia. Ne ovat hyviä ajatuksia, mutta me, ainakin meidän valiokuntamme silmin, nyt sen jälkeen kun, kuulimme komissaari Kiivan Kvinia, että tämä hyvältä kuulostavat periaatteet tietyllä tavalla eivät oikein istu varsinaisiin tarpeisiin – Meillä on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen niistä on tämä menettelytapoihin liittyvä ongelma. Ensimmäistä kertaa varainhoitoasetus ei noudata konsultaatiomenettelyä, vaan yhteispäätösmenettelyä parlamentin kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentilla on paljon vahvempi rooli hyväksyttäessä varainhoitoasetuksesta. Siksi komissio päättikin ehdottaa niin sanottua uudelleen laatimismenettelyä, joka tarkoittaa sitä, että kaikki aikaisemmat modifikaatiot varantoasetuksessa eh, jäävät tar- tarkistamatta parlamentin taholta. Tämä nostettaisiin eh, monia kysymyksiä eh, toimivaltaisessa komiteassa, joka on budjettivaliokunta. Ja tämä vaikuttaa Ingvar Gressleen, joka on esittelijämme ja olemme selvittäneet yksi, yksiköltä mahdollisuuksia käyttää tätä menettelyä. Tämä on, on se kysymys, että rajoitetaanko parlamentin ö, valtuuksia tietyissä osissa tätä asiakirjaa ja sen mahdollisuutta tehdä ehdotuksia ja muutoksia. Me edelleenkin odotamme oikeudellisen yksikön muodollista kantaa. Odotamme myös lopullista päätöstä Rova Kresseltä mutta sen pohjalta, mitä on keskustelua käyty, no on hän ilmeisesti kuitenkin, siis Kressille ilmeisesti kuitenkin ajo aikoo aloittaa toisen menettelyn, jolloin parlamentilla olisi täyset valtuudet muuttaa että ehdotettuja tekstejä. Tietenkin siis jää nähtäväksi, mikä päätös tehdään toimivaltaisessa valiokunnassa, jos tämä jos tämä jos tässä tukeudutaan varainhoitoasetuksen komission tavalla, niin silloin me, meidän täytyy tehdä konkreettiset ehdotuksemme siksi versioksi, joka olisi sitten parlamentin esitys. Toinen puoli on varoitasetuksen sisältö. Tästä haluan vain mainita muutaman asian, jotka minustani olisivat kiinnostavia meidän valiokuntamme kannalta. Ja kovasti tätä, tu, tu, tätä ajatusta tuki keskiaskainen keskustelumme komissaari Quinnin kanssa. Itren kannalta budjetin käyttämisellä on budjetin käytössä moniakin herkkiä kohtia silloin, kun puhutaan, varsinkin kun puhutaan innovoinnista. Meillä on kollega Karvalion mietintö käsillä tästä asiasta. Meillä on komissaari, komission kommentitkin tiedossamme. Me olemme selvillä siitä, mitä me haluamme nähdä vanhoitoasetuksessa, jotta voitaisiin virtaviivaistaa ja helpottaa innovoinnin rahoitusta Euroopan unionin tasolla. Totta kai varainhoitoasetuksen täytyy löytää tasapaino rahoituksen vastuun ja joustavuuden periaatteiden välillä. Ja luulenkin, että tässä meillä on, meidän täytyy tehdä, saada jonkinlaista selvennystä aikaan. Ensinnäkin yksi ongelma, joka tässä tulee esille, on se, että varainhoitoasetus on kovinkin sidoksissa tällaiseen riskien välttämiseen. Tämä on sinänsä ihan mainio juttu, kun ajatellaan julkisen rahojen tervettä käyttöä, mutta kun, kun puhutaan innovointia rahoituksesta ja puhutaan nollariskistä ja riskiin välttämisestä, niin se, on, se oikeastaan ehkä estää ää, tavallaan innovointien ää, tukemisen. Sitten ää, rahoituksen saatavuus, erityisesti pk-yritysten kannalta ja tutkijoiden kannalta tutkimuksen rahoituksen yksinkertaistaminen on myös sellainen asia, joka täytyy ottaa esillä silloin, kun me ehdotuksia teemme. Toinen asia mm, on budjettikurin säilyttäminen ja terveen taloushallinnon periaate samaan aikaan kuitenkin, että ei, ei ole syytä lisätä taakkaa liittyen rahoituksen riskiin. On useitakin tekstejä, joita meidän täytyy syynätä tarkemmin silloin, kun me olemme hyväksymässä lopullista tekstiä. Sitten Rova Karvalion mietinnössä on yksi sellainen asia, joka liittyy myös varainhoitoasetukseen, nimittäin tällaisen, kertakaikkisten korvausten käytön lisääntyminen. Tämä on sellainen asia, joka on aika tärkeä myös innovointion rahoituksen kannalta, mutta en nyt kommentoi tätä konkreettista tekstiä. Mutta niin kuin sanottu, meillä on, on tärkeitä asioita, joita voidaan kysyä varhaisuusasetuksesta. Yksi tärkeä asia on, vaikkakaan neuvosto ei ole kovin taipuvainen tälle kannalle, mutta tämä on periaatteellinen asia ja näiden tuotto, syntyneiden korkotulojen käyttö, käyttö ja neuvosto ei ole kovinkaan innostunut tästä, että niitä varoja käytetään uudelleen. Tämä raha haluttaisiin palauttaa jäsenvaltioille, mutta sen sijaan, että jäsenvaltioilta pyydetään lisää maksuja, me voisimme paremmin käyttää näitä varoja ja niitä varojen tuottoja innovointi- ja innovaatio- ja tutkimusohjelmiin olemme puhuneet, ja komissaari äsken puhui paljonkin hyväksyttävästä riskistä. Se on tärkeä asia, se mitä liittyy tämä hyväksyttävä riski marginaaliin silloin, kun puhutaan, varsinkin kun puh- silloin, kun puhutaan tutkimuksista ja innovaatio edelleenkin on yleinen, yhteis- yleinen käsitys siitä, että, että pitäisi olla tutkimusta ja, ja innovaatiota pitäisi kohdella tietyllä tavalla silloin, kun puhutaan hyväksyttävästä riskistä. En nyt mene tässä enempiin yksityiskohtiin tämän varanasetuksen tekstin osalta. Me palaamme siihen siinä tapauksessa, että toimivaltainen valiokunta, budjettivaliokunta päättää jatkaa tätä menettelyä parlamentin tasolla eikä tukenut komission dokumenttiin edelleenkin, niin kuin ehdotan teille – meidän pitäisi odottaa päätöstä budjettivaliokunnasta ja sitten jääkin nähtäväksi, jatkammeko me välittömästi tätä työtä varannontasetuksen tiimoilta vai odotammeko sitten kunnes, sitä, kunnes komissio uudelleen esittää uuden ehdotuksensa ilman näitä rajoituksia, joita nykyisessä optiossa on parlamentin kannalta. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Paul Rivich. Ja recht Dank. Sydämelliset kiitokset. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja, koska tämä on pohjana kaikille niille toiveillemme, joita meillä on kahdeksannessa puiteohjelmassa. Jos varainhoitoasetus ei ole kunnossa, niin sitten sitä ei, silloin ei myöskään toimi kahdeksas puiteohjelma. Tämä on siis pohjana sille, ovatko meidän tulevat tarkistuksemme mahdollisia vai eivät. Eräs tärkeistä kysymyksistä, ja se onkin seuraava asia esityslistalla, on vaikutusten arviointi. On katsottava, mitä tilintarkastukset ja kaikki nämä määräykset merkitsevät niille, joita se koskettaa, ei siis niille, jotka tilintarkastuksia suorittavat tai ne, jotka määräyksiä asettavat, vaan ne, joiden täytyy nämä määräykset täyttää. Ja useinhan hyöty on hyvin, saattaa olla pienempi kuin kuin se, mitä, mitä on tehtävä. Joten äh, haluaisin, että luodaan vaikutusten arviointi PK-yrityksille, ettei kirjoiteta 30-50 sivuisia sopimuksia ja ähm, äh, ohjeet ole sitten 50 sivuisen pituisia, eikä tämä ole mitenkään suhteessa siihen, mitä, äh, mitä tukia annetaan, joten pyytäisin, että varainhoitoasetuksessa jo nyt katsotaan vaikutusten arviointia, nimittäin tukien saajia saajien näkökulmasta, se on tärkeää, eikä hallinnon näkökulmasta, ja että tämä olisi suhteellista ja että suhteellisuus pidetään mielessä. Tällä tavoin voidaan myös säästää. Me kaikki eh, tunnemmehan Topshopin ehdotukset. Yksi eh, lomake kaikille ja nopeat maksuaikataulut. Tämän olemme toistaneet jo useasti, mutta tämä voi onnistua ainoastaan, jos varainhoitoasetukset ovat kunnossa. Siksi tämä on niin tärkeä asia. Kiitoksia. Sitten lisäpuheenvuoro pitää kollega Odi. Kiitos. Tämä kolme vuoden välein tapahtuva varanhoitoasetuksen uusiminen on taas esillä. Kiitokset kollegoille tästä työstä. Tässä on ollut hienoja innovaatioita. Siinä otetaan huomioon tutkimuksen saralla parlamentaarikoiden huolenaiheet, julkiset hankinnat, yksinkertaistaminen ja niin poispäin. Tässä on eräs seikka, jota pitäisi tutkia. Tässä varainhoitoasetuksessa muun muassa tuodaan sellainen innovaatio, joka mahdollistaa, ja tämä tietysti liittyy siihen, mitä Euroopan komission puheenjohtaja on sanonut eurobondeista. Mutta äh, siis äh, tässä on äh, mekanismi vain pelkästään kerrostaloja varten. Kun ajatellaan suuria investointeja, Galileoa ja Iteria, niin tässä nykyisessä budjettipuitteistossa on aika vaikeata ottaa ehdottaa tällaisia monivuotisia tällaisia hankkeita, jotka menevät pidemmälle kuin nämä monivuotiset hankkeet, niin että meidän pitäisi keskustella keskuudessamme, josko voitaisiin jättää tarkistuksia, jotta tätä uudelleen tarkastelua kolmen vuoden välein voitaisiin käyttää myöskin siihen, että voitaisiin saada sellainen rahoituskehys, jonka kautta voitaisiin paremmin kirjata ja toisaalta taas myöskin rahoittaa tällaisia raskaita ähm, rahoitusoperaatioita. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Näin ollen tämä voidaan päättää tähän. Sitten kohtaan äh, kuusi, jossa on kysymys äh, paremmasta lainsäädännöstä ja kollega Chichester kertoo puolueettoman vaikutusten arvioinnin takaamisesta. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on lausunto riippumattomista vaikutusten arvioinneista ja voin kertoa kollegoilla, että meillä oli tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa viime viikolla Strasbourgissa ja tämän tuloksena saimme aikaan kuusi kompromissitarkistusta, jotka yhdistävät kollegojen toiveita me emme päässeet ihan täyteen yhteisymmärrykseen valitettavasti, joten meidän on äänestettävä joistakin erillisistä tarkistuksista. Mutta koska vaan ne kollegat, joiden kanssa minä keskustelin näistä kompromissitarkistuksista, eivät ole paikalla tänään, on hiukan vaikea nyt mennä yksityiskohtiin. Olisi aika turha tehdä niin. Muuta olin kiitollinen edustaja Riera Madurellin ja EPPn ystävien yhteistyöhalukkuudesta suurimmassa osassa kysymyksiä, tämän halusin sanoa. Sen lisäksi olisin ihan ilolla menisin nämä tarkistukset läpi, mutta koska nyt huomaan, että täällä ei niin hurjan paljon kollegoja ole paikalla, voisin ehkä odottaa. Ehkä edustaja Rybik haluaa sanoa sanasen ja mielelläni vastaan hänen kysymyksiinsä. Edessäni nyt ei ole kompromissi tarkistus ehdotuksia, ja eh, tarkkaa tekstiä, mutta olemme valmistelleet ne ja sopineet niistä ja toivottavasti voimme jakaa ne teille joko nyt tai ajoissa ennen äänestystä huomenna, mutta niistä kuitenkin siis sovittiin varjoesittelijöiden tapaamisessa. <clears throat> Kiitoksia. Paul Rybik aloittaa. No, haluan kiittää Charles Chichesteria. Minusta nämä seitsemän kompromissitarkistusta jotka, joista varjot ovat sopineet. Ne hyväks, niistä neuvoteltiin yksituumaisesti. Myös EPP-ryhmä on niiden takana ja näin ollen me myös me äh, kannatamme niitä. Minulla on kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä, tärkeitä minulle. Ensinnäkin tämä riippumaton asiantuntijaselvitys eikä komission virkamiehet. Ja totta kai myös, äh, että tämä hoituu äh, läpinäkyvästi tämä arvio arviointi ja se, että miten, miten sitten äh, näiden seuraamusten kanssa tehdään, se on sitten myös tärkeä asia. Sitten toiseksi on kysymys myös äh, juridisista seurauksista, seurauksista ja lainsäädäntö, vaikutuksista lainsäädäntöön, erityisesti kilpailukyvyn kannalta yrityksissä. Sitten pitäisi ottaa myös huomioon, ei pelkästään kustannuksia, vaan myös se, mitä tämä tarkoittaa yritysten kannalta kansainvälisessä kilpailussa ja minusta kansainvälisessä kilpailussa meidän täytyy turvata työpaikat ja, ja tältä pohjalta pitäisi turvata riippumaton arviointi, ja se on erityisen tärkeää, ja tämä koskee erityisesti eri PK-yrityksiä, jotka tietenkin kustannusasioissa ovat hyvin nopeasti sitten raja, tota, ongelmien kynnyksellä. On kysymys ei pelkästään kustannus, vaan myös henkilöstöstä, ja tämä koskee tietenkin erityisesti, tämä vaikuttaa suuresti kilpailukykyyn. <clears throat> Ja kolmas asia, niin viime viikolla parlamentissa Strasbourgissa tapahtui näiden muutosten kohdalla, jotka koskevat äitiyslomaa ja, ja pakollista isyyslomaa. Minusta ei oltu tehty riittävää vaikutusten arviointia, jos olisi alun perin selvää, että mitä se tarkoittaa, jos kun me parlamentissa äänestämme siitä tai tätä, ja miten tämä, miten tämä vaikuttaa sitten näihin jäsenvaltioihin, 27 jäsenvaltioon, jossa on, joissa on hyvin erilaisia työpaikkoja ja myös erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, niin jos tämä selvitys olisi tehty, niin, niin se olisi ollut hyvä, että riittävän ajoissa selvitetään, että jos tällaisia muutoksia tehdään, jotta täytyy, muistaa, että tässä täytyy olla tarkkana sen suhteen, että tämä suuruusluokka on sellaista, että se ei, se ei tuo meidän Agenda 2020. Kiitän vielä kollega Chichesteria. Minusta tämästä tulee hyvä mietintö tältä pohjalta. Kiitoksia myös tästä puheenvuorosta ja näistä kommenteista. On harmi, että Harmi, että täällä ei ole enempää kollegoita paikalla tällä hetkellä. Tämä on kuitenkin yksi keskeisiä ongelmiamme, näin puheenjohtajan. Tämä on keskeinen ongelma poliitti- poliittisessa lainsäädäntötyössä täällä, että liian harvoin meillä on että on, on asian päätöstä on riittämättömästi tai tuskin lainkaan pohjustettu. Olen nyt muutaman kerran yrittänyt lainsäädäntötoimissa että arviointi otettaisiin esityslistalle. Olisi kiitollinen, jos, jos voisimme jatkaa tältä pohjalta. Ja pitää myös keskustella tästä, koska vasta siinä vaiheessa tämä keskustelu on mielekästä, kun ollaan e, ensin selvitetty, mitkä ovat seuraukset jostakin päätöksestä. Ja lisäksi toteaisin tämän arvioinnin lisäksi se, mitä komissio on ehdottanut, totta kai oikeastaan pitäisi miettiä myös niitä vaikutuksia, minkälaisia kun me esitämme äh, lisää ajatuksia. Useinhan parlamentti äh, esittää joskus viisaita tai joskus vähemmänkin viisaita ehdotuksia, ja emme kuitenkaan samaan aikaan tiedä, miten tämä vaikuttaa ja minkälaisia seurauksia sillä on. Minusta tämä paperi on erittäin tärkeä äh, asia, ja olen hyvin kiitollinen siitä, että kollegat, ainakin ne, jotka sitä työtä teit, tekivät, ovat tehneet sitä työtä. Sitten vielä yksi puheenvuoropyyntö sillä takana, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, this Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä pyyntö tulee kollegaltani Teresa Rieralta. Hänellä on vieläkin logistisia ja äh, kuljetusongelmia, mutta hän pyysi, että minä kertoisin hänen mielipiteensä SND-ryhmän varjoesittelijän tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Ja minä hänen puolestaan haluaisin kiittää äh, edustaja Chichesteria, kuten hän sanoo, äh, kuten aina äh, hänen kanssaan on joustavaa yhteistyötä. Ja on oikein, että on, että on ryhdytty tähän ähm, vaikutusten arviointikysymykseen, sillä voidaan parantaa lainsäädännön tehokkuutta EU:ssa. ssa me tuemme kompromissitarkistusta kaksi, jolla puolamme integroitua lähestymistapaa vaikutusten arviointiin. Tämä ei, täytyy huomioida myös ympäristölliset alueelliset ja terveyskysymykset. Lisäksi korostamme avoimuuden lisäämistä. Toivoisimme, että ryhmän enemmistö tukisi snd ehdotusta että konsultoitaisiin äh, vaikutusten arviointia ennen kuin lainsäädäntöehdotus tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia. Charles vielä. Haluatko puhua vielä? Um, Kiitos puheenjohtajana. Ensinnäkin kiittäisin kollegoita näistä kommenteista ja rakentavasta äh, rakentavista puheenvuoroista. Olen myös samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä asia. Olen taipuvainen kallistumaan sille kannalle, että, että, tämä, äh, tämä harva läsnäolo ei välttämättä osoita luottamusta teidän valmistelijakohtaan tai kerro siitä mitään, mutta toivon, että rouva Vandrelius on tyytyväinen näihin kompromisseihin, jotka olemme hioneet yhdessä. Emme pystyneet saamaan hänen äh, virallista vahvistustaan siitä, ehkäpä herra Lutsilla on ajankohtaista tietoa, jotka on ajankohtaisempaa kuin mitä minulla on. <clears throat> Haluaisin vain ottaa esille hyvin tärkeän kohdan, josta Ryby puhui, nimittäin aivan varsin usein me äänestämme täysistunnossa emmekä täysin ole selville kaikista taustafaktoista. Tämä on väistämätöntä, kun ajatellaan parlamentin työskentelytapaa. Me äh, tukeudumme äh, kollegoihin valiokunnissa, jotka hoit- että ne hoitavat nämä asiat. Hän kommentoi eilis, viime viikon äänestyspäätöstä ja äitiyslomata-asioista, joka aiheuttaa kovasti äh, huolia mahdollisista lisäkustannuksista minun omassa maassani ja tämä todellakin painottaa tarvetta tehdä vaikutusten arviointia. Ja niiden pitäisi sitten olla riippumattomasti tehtyjä. Vaikka komissio on kuinka upea, niin, niin, niin sen erinomaista työtä voidaan vain siivittää sillä, että tällaisia vaikutusarvioita tehdään riippumattomalla taholla. Ja toivonkin, että kollegat äänestävät tämän lausunnon läpi huomenna aamulla ilman suurimpia vaikeuksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ilmoitan, että kollega Madurel on hyväksynyt tämä kompromissiesitykset. Hän on tähän suostunut. Näin ollen huomenna meillä on varmastikin aika pulmaton äänestysrupeama. Näin ollen tämä kohta on hoidettu ja voimme päättää kokouksen ja pikapuoliin silloin, kun kaikki ovat kokoontuneet niin koordinaattorit avaa, aloittavat kokouksensa. No se kestää vielä pari minuuttia ennen kuin päästään siihen. En tiedä, en tiedä milloin kaikki muut koordinaattorit saapuvat paikalle.